Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, voimme aloittaa kokouksen. I will start by several announcements. Minulla on tähän alkuun ensin useampi ilmoitusasia. Ensinnäkin valiokunta tapaa Luxemburissa joulukuun kolmas päivä. Näin voimme tavata myös tilintarkastustuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö toimittaa teille tästä paperit aikanaan. The following appointments are toinen asia. Ja seuraavat nimitysasiat. Herra EPPstä e on nimitetty esittelijäksi asiaan, joka koskee parlamentaarisen koskemattomuuden pidettämistä Ivan Jakovicisin kohdalla Aldesta. Samari Kavada Aldesta on nimitetty koordinaattoriksi IPR-työryhmään ja tekijänoikeusuudistuksia varten Heidi Hautala vihreistä on nimitetty pysyväksi esittelijäksi EU-hallinto-oikeusasiaa varten. SND-ryhmän jäsenestä tulee esittelijä Refit mietintöön. I myself will be reporter minä itse olen korne takaisittelijä asiassa, joka koskee tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa ja EUn toimintasuunnitelmaa tällä alalla. Sitten edustaja Rosier SNDstä toimii esittelijänä maantieteellisten merkintöjen suojan laajentamisessa muihin kuin maataloustuotteisiin. Sitten Julia Reda vihreistä, hänestä tulee esittelijä. Asia, joka koskee direktiivi 2001 29 direktiiviä, joka käsittelee tiettyjen tekijän ja siihen liittyvien oikeuksien harmonisointia tietoyhteiskunnassa. ECR-ryhmän jäsen on esittelijä vuoden 2012 vuosikertomuksessa sekä 2013 vuosikertomuksessa koskien subsidiariteettia ja suhteellisuutta. QR-ryhmän jäsen tulee esittelijäksi 30. ja 31. kertomukseen EU-lain soveltamisesta vuosina 2012 ja 2013. Tähän otetaan mukaan myös säästötoimien vaikutus EUn primäärilainsäädännön täytäntöönpanoon. Varapuheenjohtaja Timmermans kutsutaan tulevaan valiokunnan kokoukseen. Juri valiokunta toimii yhteistyössä Droin ja INTA-valiokuntien kuulemisessa, joka pidetään ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla koskien ihmisoikeuksia ja teknologiaa, digitaalisen valvonnan vaikutuksia ja muita kuuntelujärjestelmiä. Jäseniä pyydetään osallistumaan Euroopan oikeudellisen koulutusverkoston konferenssin avausseremoniaan Euroopan parlamentissa, ja se pidetään 11 joulukuuta. Ja se on juuri ja Libe-valiokuntien tukema tapahtuma. Puheenjohtaja on kirjoittanut tai kirjoittaa muodollisin kirjeen afkovaliokunnalle koskien skrutiinisanan määrittelyä, niin kuin sitä on käytetty työjärjestyksen liitteessä 16. Tässä ilmoitukset. Ja nyt menemme kohtaan numeron 41. Se koskee maksukyvyttömyysmenettelyjä ja neuvoston suositusta ja annan puheenvuoron herra Swifkalle. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Koleżanki i koledzy, wczoraj mm, odbył się... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, eilen meillä oli trilogi, joka päätti neuvottelumenettelyt, joita Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio kävivät liittyen maksukyvyttömyys asetukseen. Haluaisin muistuttaa kollegat teitä siitä, että tämän asetuksen parissa työ aloitettiin Klaus Heine Leenen esittelijänä toimissa viime lainsäädäntökaudella ja minulla on nyt ilo jatkaa hänen työtään. Tämä teksti, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat valmistelleet, on sellainen, että parlamentit ja neuvosto ovat hyvin lähellä toisiaan monissa asioissa, mutta tietyissä asioissa mielipideeroja on, joten joudumme siirtymään toiseen käsittelyyn ja tämän vuoksi joudumme tiettyjä neuvotteluja järjestämään. Ne saatiin päätökseen eilen kaksi. Seikkaa olivat työmme keskiössä. Halusimme, että neuvosto muuttaa ehdotusta niin, että ottaa Euroopan parlamentin kannan huomioon. Artikla 3 on ensimmäinen näistä. Kyseessä on oikeuden käyttöalue. Olemme tämän pyrkineet aina ottamaan huomioon. Olemme aina pyrkineet rajaamaan sellaista houkutusta, että pyrittäisiin siirtymään oikeudenkäyttöalueelle, jossa menettelyt suosisivat jompaa kumpaa osapuolta lainsäädännön vuoksi tai, tai siksi, että osapuolten toimintatapa on tietynlainen. Tämän tyyppinen shoppailu on haluttu estää. Me olemme neuvotelleet asiasta ja lopulta teksti, josta sovimme, on meidän kantamme mukainen. Ja sitten meillä on myöskin 12 i johdanton osan kappale. Tämä liittyy samaan kysymykseen. Sitä on muokattu, jotta se olisi yhtä pitävä artiklan 3 kanssa tekstissä. Sitten toinen asia, johon neuvottelussa keskityttiin, oli Euroopan parlamentin ehdotus, jonka edustaja Koferaati teki. Hän halusi tarjota erityistä suojelua työntekijöille maksukyvyttömyysmenettelyn aikana. Tämä ehdotus ei ollut mukana alkuperäisessä versiossa, mutta me kaikki sovimme siitä, että se pitäisi saada mukaan melkoisen vaikeiden neuvottelun jälkeen saimme eilen tämän kannan läpi. Voimme nyt siis todeta, että näiden neuvotteluiden tuloksena parlamentti on saanut kaikki päämääränsä läpi. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Tämän vuoksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, erityisesti edustaja Koferatia, mutta paljon Pintoa myöskin, joka sekä valmistelutyöhön että trilogineuvotteluihin osallistui. Paljon kiitoksia teidän erityispanoksistanne tähän työhön. Haluaisin kiinnittää huomionne hyvin positiiviseen Italian puheenjohtajamaana osoittamaan lähestymistapaan. Se on onnistunut vakuuttamaan jäsenmaat siitä, että niiden tulisi Euroopan parlamentin ehdotukset hyväksyä, vaikka tehtävä ei ole helppo. Trilogin päätöksen saamisen jälkeen eilen tilanne on seuraavanlainen. Me odotamme, että neuvosto antaisi meille konsolidoidun tekstin 17. marraskuuta mennessä niin, että valiokuntakokouksessa toinen tammikuuta me voisimme tämän lopullisen version saada hyväksyttyä valiokunnassa. Neuvosto tulee parantamaan tekstiä vielä joulukuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lopultakin ensi vuoden alussa täysistunnossa hyväksytään. On hienoa, että tämä hyvin vaikea asia on päässyt päätökseen. Kiitoksia. And on the same item. Kiitoksia. Tästä tiedosta samasta aiheesta haluaisin antaa Bruno Paololle puheenvuoron. Hän edustaa Italian puheenjohtajavaltiota. Buongiorno a tutti, grazie. Huomenta kaikille ja kiitoksia puheenjohtajalle tästä puheenvuorosta ja mahdollisuudesta yhtyä edustaja Svifkan, Svifkan sanoihin. Minäkin olen tyytyväinen siitä, että voin ilmoittaa, että olemme nyt päässeet sopimukseen. Se ei ollut mitenkään itsestään selvä tulos. Kuten edustaja Sviefka sanoi, kyseessä on äärimmäisen merkittävä asetus ajatellen yritysten taloudellista tulevaisuutta Euroopan unionista, erityisesti aikoina, joilla, joina talouskriisi on vielä vahva. Tämä asetus on tässä yhteydessä hyvin tärkeä, koska se muuttaa mm, mm, tilannetta koskien maksukyvyttömyystilannetta, eli ei enää suuntana ole mm, yrityksen purkaminen, vaan yrittäjälle annetaan toinen mahdollisuus. Kyseessä on siis hyvin myönteinen viesti joka sisältyy tähän asetukseen. Neuvottelut eivät ole mitenkään yksinkertaisia, koska tämä on hyvin monimutkainen teksti. Neuvotteluja käytiin hyvin pitkiä päiviä ja öitäkin. Muutamia kuukausia sitten osapuolet eivät ole vielä ollenkaan valmiita sopimukseen. Kolmikantaneuvotteluiden tulokset osoittavat, että kun molemmat lainsäätäjät toimivat lojaalisesti ja tehokkaasti, niin voidaan saada aikaan myös hienoja tuloksia ja hyvää yhteistyötä toimielinten välillä. Kuten edustaja Sviekka sanoi, Euroopan parlamentti on esittänyt pyyntöjä, joista neuvosto on pitkään puhunut ja keskustellut, eikä ollut mitenkään helppoa taivutella neuvostoa hyväksymään tiettyjä pyyntöjä, mutta kuten sanoin, lojaalisuuden ja vastuun ja yhteistyön hengessä loppujen lopuksi sopimukseen päästiin. Neuvosto siis hyväksyi tekstin muuttamisen, jotta se tulisi parlamenttia vastaan. Olemme oikein tyytyväisiä tästä ja haluaisin julkisesti kiittää parlamenttia, esittelijää ja varjoesittelijää hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyötä. Haluaisin kiittää myös valiokuntaa erittäin ammatillisista tuesta, joita teiltä saimme. Ja kuten sanoin jäsen edustaja Sviekalle, olemme nyt valmiita siihen, että 4. joulukuuta neuvosto hyväksyy oman kantansa. Olen todella yhtä mieltä tästä edustajan optimistisesta asenteesta koskien tulosta. Kiitoksia. So, uh, I thank very much, uh, Mr. Kiitän uh, herra Zjevkaa ja puheenjohtajavaltiota näistä hyvistä uutisista. Nyt voimmekin päättää tämän kohdan ja siirtyä kohtaan 11. Keskustelu yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Kofferaat, olkaa hyvä. Yes. Só um momento, queria no ponto 11. Puheenjohtaja aivan lyhyesti. Eikö olisi mahdollista kohdassa 11 saada Rova Cecilia Wikströmin äh, lausuntoa esittää, koska hän on pyytänyt, että kohdan osalta minä lukisin jotakin hänen puolestaan. Uh, let's give the reporter first the word and then uh, you... Annetaanpa esittelijälle ensin puheenvuoro ja sen jälkeen voitte lukea esityksenne. Kofrat, joka hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä puhumme aiheesta, josta komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen koskien osakkeenomistajien oikeuksia, mutta tämä on laajempikin aihe. Tähän liittyy yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmät. Haluaisin aivan ensiksi sanoa kollegoille ja teille sekä komissiolle ja neuvostolle, että kyseessä on erittäin tärkeä aihealue. Erityisesti kun ajatellaan talousjärjestelmän tulevaisuutta sekä tavaroiden että palveluiden kauppaa koko Euroopan unionissa. Tällä hetkellä minusta kuitenkin vaikuttaa, että komissio suhtautuu asiaan liian suppeasti. On tärkeää keskustella hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, mutta tässä kiinnitetään huomiota nyt ainoastaan, lähes ainoastaan osakkeenomistajiin ja minusta tämä on rajoitte, jota olisi tässä matkan, johon olisi matkan varrella puututtava. Kun ajatellaan yritystä, olisi tärkeää otettava huomio, että otettaisiin huomioon yritysten kaikki sidosryhmät, eikä ainoastaan osakkeenomistajia. Myös siksi, että meidän pitäisi toimia kannustavasti. Uskon, että komissionkin pyrkimyksenä on tämä. Minun, meidän pitäisi kannustaa sellaista ajatusta yrityksestä, joka projisoi itseään tulevaisuutta kohti, eikä niin, että yritys vain pyrkii lyhytaikaisiin voittoihin, joilla voidaan palkita osakkeenomistajia, vaan että voitaisiin myös harjoittaa tätä yrityksen sosiaalista vastuutta – Toiminta siis tuottaa voittoa ja vaurautta, mutta sillä vastataan myös alueen ja kansan tarpeisiin ja koko unioninkin tarpeisiin. Sidosryhmiin kuuluvat myös työntekijät ja kaikille sidosryhmille olisi suotava asianmukaisesti huomiota. Osakkeen omistajista, kun kyseessä ovat työntekijää, se osakkeenomistajat olisi no, tällaisetkin huomioittavaa yrityksen rakenteessa. Tiedämme, että unionin maissa näin jo on. On tällaisia erilaisia johtokuntia ja hallituksia, joissa työntekijätkin ovat järjestäytyneesti edustettuina ja toivon, että tästä tulisi yleinen piirre ohjaus- ja hallinnointijärjestelmiä yrityksissä tulevaisuudessa. Nyt tässä on todella näitä rajoituksia, joista puhuin, ja toivon, että ne pian päästään korjaamaan. Sitten täällä on myös komission hypoteesi, jossa on hyödyllisiä tärkeitä elementtejä, vaikka ne onkin suunnattu ainoastaan osakkeenomistajia kohti. Hyödyllisiä seikkoja ovat tämä avoimuuden lisääminen, osakkeenomistajien käyttäytyminen päätöksenteossa sekä se, että kannustetaan yrityksen valinnoissa huomioimaan keskipitkä aikaväli. Euroopan unionin talous on kärsinyt järjestelmästä ja käytän nyt sanaa järjestelmä, koska kyseessä ovat erilaiset toi käyttäytymismallit, jotka ovat tähän johtaneet. Todella mallina on ollut se, että saadaan nopeasti voittoa ja voidaan palkita osakkeen omistajia ja johtajia. Kaikki on keskittynyt siihen, että on pyritty lyhytaikaisiin suuriin voittoihin, eikä ole niinkään huomioitu pitkän ajan vaikutuksia, joihin liittyy sosiaalinen, yrityksen sosiaalinen vastuu. Tähän Euroopan unionissa on herätty viime vuosisadalla jo 90-luvun alussa. Nyt minun käsittääkseni olisi työstettävä tämän ehdotuksen myönteisiä oh, elementtejä ja sitten olisi pyrittävää täydentämään sitä panoksilla, joita, joita tulee myös varjoesittelijöitäkin. Todella haluaisin, että edistettäisiin pitkän aikavälin näkemyksiä. Se on tärkeää myös yrityksille, kun ajatellaan, ketkä haluavat investoida tällaisiin yrityksiin, eli osakkeenomistajille, joita, joita tässä juuri käsitellään osakkeenomistajat voivat olla myös yhteisöön sijoittajia eikä ainoastaan yksittäishenkilöitä. Ja näin no, toisen käden kautta he voivat olla siellä kansalaisten edustajina. Olisi myös mm, pohdittava tätä osakkeenomistajien äänestysmahdollisuutta myös toisella tavalla kuin historiallisesti on toimittu olisi myös saatava lisää avoimuutta osakkeenomistajien ja johtoportaan suhteisiin, jotta helpotettaisiin tietojen välitystä, joka myös johtaa käyttäytymismalloihin koko ketjussa. Tämä on aika laajalle lävinnyt käytäntö, jonka mukaan osakkeenomistajat päättävät investoida ainoastaan rahoituksellisista syistä, eikä heille sitten järjestelmällisesti kerrota yrityksen kehityksestä ja strategisista valinnoista. Tällainen tapa ei mitenkään vahvista yrityksiä, vaan se on objektiivisesti heikkoutta tuova näkökohta, joka minun mielestäni voitaisiin korjata parantamalla järjestelmällistä tiedonkulkua, jonka kautta saataisiin käsitys Mm, suunnasta, johon yritys on kulkemassa. Sitten olisi kehitettävää mekanismeja, joilla vältetään väärinkäytöt, käytökset. Liian usein olemme nähneet tilanteita, joissa osakkeenomistajat ovat kärsineet, kun yritykset ovat muuttaneet muotoaan ja myyneet osan toiminnasta kiinni ilman, että tästä olisi tehty mitään muodollista päätöstä tai ajatusta mistään tavoitteista, joihin kaikkien panosten avulla päästäisiin. Tänä päivänä valvonta- ja ohjauskeinot eivät ole riittävän tehokkaita ja näin ollen niitä olisi vahvistettava niin, että kun puhutaan avoimuudesta, niin tähän otettaisiin mukaan myös mahdollisuus tuntea näistä yrityksen muunnoksista ja muutoksista silloin, kun eri yrityksen kokonaisjärjestelmä muutetaan. Olisi myös haettava tehokas mekanismi osakkeen omistajien sitouttamisen johtajien palkkaus on toki yksi tärkeimmistä asioista, mutta se on myös arkaluontoisimmista yksi arkaluontoisimmista asioista yrityksen elämässä. Pitäisi saada aikaan linkki palkkioiden ja suoritusten välillä. Usein näin ei ole ja onkin aika erikoista, että yrityksen tuottavuus ja palkkaus otettaisiin huomioon Tämä on työntekijöiden osalta, mutta ei asianmukaisesti tehdä näin silloin, kun kyseessä ovat johtajat. Ja näin päästään absurdiin tilanteeseen, jossa on yrityksiä, jotka ovat syvällä kriisissä ja kuitenkin ne myöntävät äh, hyvin merkittävän suuruisia palkkioita jäsen, voi, no, johtajillaan. Yritys menee siis, äh, yrityksellä menee surkeasti, mutta johtajat äh, käärivät mahtavia palkkioita. Minusta on tärkeää työstää tätä aihetta niin, että saataisiin tähän hyvien elementtien mukaan ja vältettäisiin tämän tyyppisen käytännön leviämistä. Se on aiheuttanut jo paljon hallaa moniin yrityksiin Euroopassa. Haluaisin tuoda esiin vielä muutamia mielestäni tärkeimpiä asioita. Toki tämän päivän jälkeenkin voimme vielä pohtia kollegoiden panoksia, varjoesittelijöiden panoksia Haluaisin lyhyesti vielä muistuttaa teitä aikataulusta. Meidän pieni kuulemistilaisuus direktiivistä toinen joulukuuta. Mietintö, esi- mietintöluonnos esitellään tammikuun puolessa välissä ja tarkistusten jättämisen määräaika on helmikuun alussa. Ja pyrimme siihen, että maaliskuun lopulla saataisiin lopullinen hyväksyntä varmiiksi, valmiiksi. Aikaa ei ole siis kauheasti, joten meidän on tehtävä huolellista työtä aika ripeällä vauhdilla. Nopeuden ei toki pidä sulkea pois sitä, ettemmekö perusteellisesti paneutuisi kaikkein tärkeimpiin elementteihin. Tästä syystä haluaisin sanoa kollegoille ja erityisesti varjoesittelijöille, että näiden aikataulussa olevien keskustelujen lisäksi olen valmis sen käymään kahdenvälisesti keskusteluja kanssanne kosken kaikkia mahdollisia asioita, joita haluaisitte syventää vielä tänä aikana. Kiitoksia. Thank you very much. Now the floor is to... Paljon kiitoksia. Nyt Rahmarin Pintu, hän tulee lukemaan Wikströmin lausunnon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, herra Koferati kollega Cecilia Wikström pyytää anteeksi sitä, että tänään voi olla paikalla valiokunnan kokouksessa – hän on vetomusvaliokunnan kokouksessa. Haluaisin harjoittaa edelleen yhteistyötä kollega Koferaatin ja muiden kanssa tässä tärkeässä kysymyksessä. ALDE-ryhmä haluaisi osallistua rakentavasti tähän keskusteluun. Aihe on nimittäin erittäin merkittävä. Sillähän pyritään vahvistamaan kansantalouksia ja selviämään vallitsevasta talouskriisistä. Tämä on Rova Cecilia Wikströmin lausunto. Uh, thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia, edustaja Duron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain toisaalta kiittää edustaja Kofiratin työtä. Hän on erittäin selkeällä tavalla sitä ajanut ja hyvin esitti kyseessä olevat asiat. Ja Haluaisin ilmaista täydellisen tukeni tälle asialle ja pyydän, että tekisimme hänen rinnallaan töitä. Ja liittyen sisältöön haluaisin korostaa vain seuraavaa. Nyt on hyvin erityinen hetki yritysoikeuden alalla Euroopassa. Olemme siirtymässä yritys maailmasta finanssimaailmaan, ja tämä siirtymä tulee aiheuttamaan meille suuren ongelman, sillä yrittäjällä historiallisesti oli pitkällä aikavälin näkökulma halusi luoda. Hän halusi luoda rikkautta ja halusi, että tämä rikkaus periytyy ehkäpä perheenjäsenille, työntekijöille, ympäristölle, niin edespäin. Mutta tämä logiikka on nyt kaatumassa, koska yrityksillä on toisenlaisia intressejä. Ne haluavat investoinnille tuottoa ja tämä on paljon lyhytaikaisempi ilmiö. Tämä on yrityshallinnossa erittäin suuri kysymys. Näemme, että meillä on eturistiriitoja, jotka ovat taloudellisia, luonnollisia eturistiriitoja. Jokainen toimii roolissaan, mutta meidän työmme tulee olemaan se, että meidän tulee tasapainottaa tilannetta pienten osakkeen omistajien välillä ja kaikkien muiden osapuolten, kuten työntekijöiden välillä. Me emme voi rakentaa yrityksiä niin, että ne, jotka rakentavat yrityksen varallisuutta, eli työntekijät, eivät ole lainkaan mukana. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, kaikkein suurimpia kysymyksiä tällä vuosisadalla. Kuinka me voimme tasapainottaa pitkän aikavälin lyhyen aikavälin intressit? Ja tämähän ei muuten ole mikään vain taloudellinen kysymys, vaan myöskin poliittinen kysymys. Kiitoksia edustaja Siefka. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijä, kans, anteeksi kollega Tuuti on kansapuolen varjoesittelijä, joten hän pyysi minua esittämään hänen puolestaan muutamia kommentteja. Ensinnäkin kiitos herra Koferaatille, esittelijälle. Ja sitten vahvistamme sen, että meidän ryhmämme tukee herra Koferaatia siinä, että pyritään saman aikaan älykäs, järkevä ja hyödyllinen tavoite. Tavoitehan on viime kädessä näiden muutosten käyttöön ottaminen, se, että luodaan voimakkaampi yhteys korvausten ja toteutettujen tehtävien välillä. Tästähän tässä juuri puhuttiin. Kysymys on siitä, mikä on yrityksen tila. Näitä ei saa erottaa toisistaan näitä kysymyksiä talouskriisihän osoitti tämän, olen täysin yhtä mieltä siinä, mitä kollega Koferaatti tässä totesi. Kasvavat korvaukset, esimerkiksi hallintoneuvostojen jäsenille silloin, kun yritys on aina huonommassa tilassa, ovat jotakin, mitä ei voida hyväksyä. Kollega Totti viittaa myös seuraavaan asiaan. Tavoitteet, joita pyritään saavuttamaan muuttamalla direktiiviä, voitaisiin toteuttaa muun muassa sillä, että, että tulisi olla varovaisia näiden tarkistusten osalta. Alkuperäisessä tekstissä nimittäin on määräyksiä, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti eurooppalaisten yritysten toimintatapaan. ajatellen luovaa pitkän tähtäyksen politiikkaa, se voisi myöskin heikentää kilpailukykyä globaalisti tarkasteltuna. Mitä sitten tulee määräykseen, joka koskee vähimmäisosakkeenomistajien valvontamahdollisuuksien lisääntymistä, mitä tulee muiden osapuolten toimintaan, saattaisi johtaa myös siihen, että tässä vahvistetaan osakkeenomistajien toimintaa, mikä voisi lisätä suojan tasoa, ja tätähän tässä myös on ajateltu. Kollega Totti haluaisi myös viitata siihen, että joissakin jäsenvaltioissa jo on olemassa välineitä, oikeudellisia välineitä, jotka kyllä mahdollistavat tällaisen yhteyden luomisen tätä kautta myöskin mahdollistavat sen, että on enemmän mahdollisuuksia saada enemmän tietoa ja valvontaa. Esimerkiksi kirjanpitodirektiivi mahdollistaa sen, että osakkeenomistajat saavat riittävästi tietoa asianmukaisista transaktioista. Varjoistelijan nimissä haluaisin myöskin ilmaista toiveen siitä, että yhdessä kollegojen kanssa täällä valiokunnassa ja esittelijän kanssa saamme aikaan hyvän tekstin, joka poistaa olemassa olevat virheet ja lisää turvallisuutta eurooppalaisille yrityksille. Thank you very much. No... Paljon kiitoksia nyt edustaja Hoje Euroopan komissiosta. Thank you very much, uh, Chairman. Good morning, uh, everybody. Good morning, the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Huomenta puheenjohtaja esittelijälle, ken ehkä näkin päivänä olemme vähän lähempänäkin toisiamme. Olen oikein iloinen, kun voin esitellä tänä aamuna tämän ehdotuksen. Olen myös iloinen tästä kiinnostuksesta ja ajasta, jonka annatte tälle tärkeälle lainsäädännölle. Uh, Jota käsiteltiin tämän vuoden huhtikuussa. Ennen kuin tähän varsinaiseen ehdotukseen menen, mielestäni olisi hyödyllistä antaa teille hiukan uh, kontekstia. Kuten jo todettua, monet uh, edustajat täällä jo mainitsivatkin, tämä asia ei tule tyhjästä. Kyseessä on lainsäädännön osanen, joka on periaatteessa talouskriisin synnyttämä. Komissio on järjestänyt kaksi suurta kuulemista yrityshallinnon heikkouksista, jotka ovat tulleet selkeiksi, jotka ovat myöskin vaikuttaneet kriisin syntymiseen. Myöskin pankkilainsäädäntö CRD4, joka viime vuonna hyväksyttiin, sisältää hallitusten hallintotapaan liittyviä uudistuksia. Kuten suurin osa teistä tietää, tämän alun, vuoden alussa komissio julkaisi julkilausuman pitkän aikavälin talouden rahoituksesta. Tämä on erittäin tärkeä seikka, jonka monet mainitsivat, ja erässä avainkysymyksessä tässä yhteydessä oli mm, osakkeen omistajien sitouttaminen, tämä pitkän aikavälin näkökulma. Haluaisin myöskin yleisenä huomiona mainita, että on aivan selvää, että kyseessä tässä direktiivissä on yhteiskunnan suuri intressi. Tässä on suoria ja epäsuoria ähm, seikkoja, kuten esittelijä mainitsi, hyvin monet sidosryhmät ovat yhteyksissä ja tämän lainsäädännön koskettamia pitkän aikavälin rahoituksen liittyvä julkilausuma tämän vuoden maaliskuussa keskittyi siihen, kuinka saataisiin pitkän aikavälin investointeja ja rahoitusta vapautettua ja kuinka Euroopan unionin pankkiriippuvaisuutta voitaisiin vähentää ja vahvistaa pääomamarkkinoita. markkinoita. En mene nyt tähän sen syvemmin, mutta on selvää, että jos keskustelemme asiasta, yritysten hallintotapa näillä markkinoilla on myöskin erittäin tärkeä seikka. Löydökset tässä kuulemiskierroksessa olivat seuraavia. Ensimmäinen, tämä on lähestulkoon jo seikka, johon meitä, josta meitä on keskusteltu aikaisemminkin, pitkän aikavälin omistajuus ja osakkeen omistajien sitoutuminen. Kaikki osakkeenomistajat ovat tärkeitä, mutta erityisesti suuret osakkeen omistajat, suuret vakuutuslaitokset ja muut voivat olla paljon tärkeämpiä. Luonnollisesti minä pienenä osakkeen um, omistajana olen sinänsä myös tärkeä, mutta jos haluamme käsitellä vaikutuksia. Nämä suuret osakkeenomistajat ovat ne, joiden suhteen meidän tulisi yhdessä tehdä töitä. Nämä institutionaaliset investoijat, suuret eläkerahastot usein eivät äh, pitkän aikavälin tai keskipitkän aikavälin intressejä yrityksissä tarkastelleet, eikä niillä ollut tällaista pysyvää sidettä yritykseen, joka voi luoda sitoutumista. Ja tämän vuoksi myöskään ne eivät keskittyneet kyllin vuoropuhelun keinoin esimerkiksi hallinnon kehittämiseen. Toinen tärkeä seikka finanssikriisissä oli se, että institutionaaliset investoijat eivät kylliksi pankkien hallintoa kontrolloineet ja tekivät mahdolliseksi tällaisen liiallisen riskien ottamisen, joka meitä kaikkia huolestuttaa, eivätkä osakkeenomistajat kokonaisuudessaan kylliksi keskittynyt asiaan. Meillä on tässä vaikutusten arvioinnissa jonkin verran lukuja, mutta oma, osien siirtyminen, turnover, on yksi tärkeä indikaattori. 70 prosenttia osakkeista vuosittain myytiin varainhoitajat, niitä myyjät ymmärsivät, että tällainen ei tuota pitkän aikavälin sitoumusta. Muita huolia näiden valtakirjaneuvottelujen rooli. Usein kyseessä ovat yritykset, jotka suurten osakkeenomistajien puolelta neuvottelevat ja edustaja, edustavat niitä. Useat yritykset luottavat näihin valtakirjaneuvotteluihin ehkäpä liikaa, ja meillä oli myös kysymyksiä metodologiaan liittyen ja siihen liittyen, mitä tapahtuu, jos näillä yrityksillä on eturistiriita toiminnassa. Kuten aikaisemmin mainittua, suuria huolia ilmaistiin myöskin äm, korkeimman johdon palkkioiden suhteen, sen suhteen läpinäkyvyyttä ei ollut tarpeeksi, se ei ollut tarpeeksi kattavaa, ymmärrettävää, minkälaisia palkkioita kaikkien korkein johto lopultakin sai, ja myöskin yrityksen om, osakkeiden omistajien mahdollisuus korjata tilannetta ja todeta, että ei tämä palkkiotilanne ollut sellainen, mitä he toivoivat, oli välillä liian heikko tai sitä ei ollut. Eli linkki ähm, tuoton ja palkkion välillä ei ollut kyllin selvä. Ähm, sitten huolia ilmeni myöskin lahipiiriliiketoimiin liittyen äh, epäselvyyksiä niihin liittyi. Ja lopultakin meillä oli huolia, joita ilmaistiin yrityksen hallussapitoketjun suhteen. Yrityksen on erittäin vaikea tietää, ketkä ovat sen osakkeen omistajat. Ja osakkeen omistajien on hyvin vaikea käyttää oikeuksiaan. Jos minä omistan osakkeita esimerkiksi ranskalaisessa yrityksessä ja niin täällä Belgiassa ja minä haluaisin äänestää muutaman osakkeeni puolesta, minun täytyy mennä pankkiin ja pankki lähettää faksin, kyllä todellakin faksin toiseen pankkiin ja tämä järjestelmä jollakin tavalla ei toimi. Meillä on valtavaa tarvetta virtaviivaistamiselle äm, tässä ketjussa äm, investointiyritysten ja osakkeenomistajien välillä. Kaikki nämä ongelmat luonnollisesti liittyvät porssiyrityksiin, Niillä on hyvin suuri lyhyen aikavälin paine. Jos lyhyen aikavälin painetta ei esiintyy pitkää aikaväliä, ei tarkastella. Pitkä aikaväli kuitenkin liittyy tutkimukseen ja kehitykseen, pitkän aikavälin näkökulmiin, yrityksen yleiseen tuottoon liittyen. Ja toinen asia, jonka mainitsinkin, osakkeenomistajilla on vaikeus käyttää oikeuksiaan ja jos osakkeenomistajat eivät ole kyllä sitoutuneita yritykseen, tämä aiheuttaa mahdollisia puutteita. Sitten perusehdotuksemme. Osakkeiden omistajien tunnustaminen on erittäin tärkeää. Tämä on tärkeää, koska meillä on niin monia välikäsiä tässä omistusketjussa yrityksen ja osakkeen omistajien välillä. Tämä monimutkaista asioita molemmin puolin. Me olemme ehdottaneet, että yrityksillä olisi mahdollisuus tiedustella periaatteessa pankiltaan ensimmäiseltä ketjun osaselta, ketkä ovat osakkeen omistajat. Me meillä on monia melkoisen teknisiä ajatuksia siitä, kuinka tätä tietoa voitaisiin vapauttaa molempiin suuntiin, välikäiset pankit, varainhoitajat ja neuvonantajat, kaikilla on oma roolinsa tässä työssä. Toinen ehdotus, jos nyt olen suora sanainen ja olen aivan rehellinen, ehkäpä kilpailukyvyn ja talouden kannalta tämä on kaikkein tärkein osa tätä ehdotusta. Se koskee läpinäkyvyyttä institutionaalisten investoijien välillä ja hallinnon välillä. Nämä institutionaaliset investoijat ovat eläkerahastot ja vakuutusyritykset, jotka miljardeja elleivät enemmän julkista rahaa investoivat yritykseen. On selvää, että tässä näiden institutionaalisten investoijien osalta poissaolevuutta esiintyy pitkän aikavälin vastattavien suhteen eivätkä varanhoitajat myöskään keskittyneet kyllin pitkän aikavälin tuottoon. Jos esimerkiksi saamme toiminnasta kolmen kuukauden välein raportin. Jos varanhoitaja saa sellaisen kolmen kuukauden välein, hän keskittyy luonnollisesti tähän, jos hän saa markkinaindeksiraportin kuuden tai kolmen kuukauden välein. Ja hän lähestulkoon tulee yllätyksi unohtamaan pitkän aikavälin. Me emme halunneet tässä mitään raskaita menettelyä, mutta läpinäkyvyyttä institutionaalisille investoijille tulee osoittaa, mikä pitkän aikavälin varantostrategia on. Ja myöskin vastattavat tulee tuoda esiin ja kuinka omaisuus eriä pitkällä aikavälillä hoidetaan. Myöskin tämä osoittaa sitä, kuinka institutionaalisen investoijan ja varanhoitajan täytyy toimia investoijan pitkän aikavälin edun mukaisesti sääntöjä noudattaen. lopultakin pyydämme, että varainhoitajat tuovat esiin tiettyjä asioita, tekevät ilmoituksen kuluista, omaisuuden hoidosta, sillä monet tutkimukset ovat näyttäneet, että vaikka kulut olisivat vielä 0,0 jotakin, 30 prosentin, 30 vuoden äm, aikavälillä esimerkiksi eläkerahastossa tällä voi olla melkoisen negatiivinen vaikutus. Mitä sitten tulee valtakirjan neuvottelijoihin, kuten aikaisemmin mainitsin, niillä on hyvin suuri vaikutus äänestystilanteissa. Ja tämä valtakirja neuvottelija sektori on nyt herännyt ja ne ovat luoneet ESMAN äh, kanssa äh, toimintaperiaatteet ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän, mutta kuitenkin meillä on tarpeet eurooppalaisen lainsäädännön tasolla. Ensinnäkin neuvottelujen tulisi olla avoimempia sen suhteen, kuinka ne antavat äänestys suosituksia ja toisekseen niiden täytyy olla paljon avoimempia eturistariitien suhteen, sillä ne eivät vain käytä ääni oikeutta jonkin puolesta, vaan myöskin tekevät monia muita toimia. Sitten seuraava kohta voin olla 200 prosenttia esittelijän kanssa samaa mieltä. Meidän tulee ottaa yrityksen pitkän aikavälin intressit huomioon. Ja tämähän on lopultakin myöskin osakkeen omistajien intressi. Menneisyydessä kolme kertaa komissio on tehnyt suosituksia, jotta tilannetta voitaisiin parantaa, mutta vaikutukset ovat olleet rajallisia, kuten kaikki tietävät. että tämä on hiukan lannistavaa, joten nyt on aika ryhtyä lainsäätäjien toimintaan. Me ehdotamme nyt tapa päästä eteenpäin. Meillä on kaksi ehdotusta. Ensinnäkin ennakkoarviointi. Ähm, osakkeenomistajien yleiskokouksen tulee äänestää palkkiopolitiikasta ja siitä, kuinka kaikkien korkein johto tulevina kolmena vuotena saa äh, palkkioita, minkä tyyppisiä mitatukkuja, tikkuja on sihteeristön ja muiden ähm, osien varalta, ex ante arviointi sitten. Ja tämän jälkeen kolmen vuoden päästä saataisiin ex post-arviointi ähm, siitä, mitä päätettiin ja mikä on toteutunut. Tällaista mallia toteutetaan jo monissa maissa ja uskoaksemme tämä voitaisiin sisämarkkinoille äh, siirtää. Tämä on perusajatus. Luonnollisesti meillä on melko paljon yksityiskohtia, mutta voimme palata niihin myöhemmin, jos haluatte. Sitten viimeinen osa, nämä lähipiiriliiketoimit. Äh, minäkin tarvitsin tässä kyllä lisäkurssin, että ymmärtäisin, mitä tämä termi tarkoittaa. Periaatteessa kyseessä on se, että suuret yritykset eivät käy kauppaa vain vapailla markkinoilla, vaan luonnollisesti myöskin esimerkiksi yrityksen sisällä, yrityksen johdossa tai esimerkiksi perhe, jolla on kaikkein suurin äh, osakeosuus. Tämä on mahdollista edellyttäen, että kauppa toteutetaan markkinahinnoin, mutta jos kyseessä on lähipiiri, tilanne ei aina ole aivan selvä. Ja äh, tavallisen osakkeenomistajan tai pienen osakkeenomistajan intresseissä olisi, että tämän tyyppiset kaupat tehdään myöskin markkinahinnoin, sillä muutoin minun investointini arvo vaarantuu. Sitten muutama sananen vielä sanottavana ensinnäkin tiedonsaannin vaikeus. Meillä pitäisi olla enemmän tietoa saatavilla, enemmän selkeyttä ja tätä läpinäkyvyyttä halutaan luoda. Ja sitten meillä on myös avoin kysymys liittyen siihen, mitä näiden suurten transaktioiden kohdalla tehdään. Kutsutaanko osakkeenomistajien kokous äänestämään hyvin suurista transaktioista ja käytetäänkö tätä ex ante hyväksyntää tällaisissa tapauksissa. Tämä on jo melko pitkällä neuvostossa ja todellakin tässä äm, ongelmat piilevät yksityiskohdissa, joten asiaa tulee vielä kehitellä, mutta uskon, että kaikki jakavat tämän perusajatuksen, että meillä pitäisi olla enemmän läpinäkyvyyttä, enemmän tarkkailua tämän tyyppisissä transaktioissa. Ja lopultakin tämä, tämän uuden komission myötä me olemme paremmassa säätelyympäristössä ja me olemme pyrkineet tässä olemaan avoimia ja kokoisen kuvailemia monet ehdotukset ovat esillä ja vaikkapa meillä olisi tiettyjä sääntöjä, jotka ovat sitovia, ne ovat myöskin joustavia, sillä yrityshallinnon osalta tilanne on luonnollisesti hyvin erilainen riippuen siitä, ollaanko Tanskassa, Italiassa vai Itävallassa. Eli tämän tyyppiset erot maiden välillä täytyy ottaa huomioon näissä yleisissä puitteissa päätän puheenvuoroni tähän. Äh, minä ja kollegani Duran mielemme vastaamme kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much for this well-structured uh, presentation. Kiitos tästä hyvin rakennetusta esityksestä. Tuon, tuot sitten on pian saatavista myöskin netissä, niin että voimme tutustua tähän yksityiskohtaisemmin. Onko kysymyksiä, kommentteja? Rova ähm, kiitokset tästä esityksestä. Te korostitte toistuvasti tärkeintä lähestymistapaa, että kyse on siitä, että ei enää lähdetä liikkeelle sitä, että tavoitellaan lyhyt, lyhyen tähtäyksen voittoa, vaan tärkeää on yhteiskunnalle, työntekijöille, kuluttajille, yrityksille itselleen, että yritys pitkällä tähtäyksellä käsittelee strategiaansa. Ja minulla on perustavallatuinen kysymys, joka koskee tätä. Nimittäin kun te nyt sanotte, että meidän ensisijaisesti täytyy näitä palkkioita ja tarkastellaan tätä palkkarakennetta. Tämä on tietysti tärkeää mikä ta, mille tahansa yritykselliselle toiminnalle, mutta jos me lähdemme liikkeelle osakkeenomistajista, vain osakkeenomistajista, jotka tietysti ensisijaisesti myös ovat kiinnostuneita siitä, että he saavat oman osuutensa, jos minulla on osakkeita, minua kyllä kiinnostaa se, että minä saan mahdollisimman suuren osingon. Ja silloin tietysti on myöskin niin, että jos me vahvistamme osakkeiden omistajien oikeuksia, semmoisesti lähestymistapa, joka palvelee niitä, jotka haluavat lyhyen tähtäyksen voittoja, että eivätkä vain siis pelkästään kahden vuoden aikana, mutta eikö nyt kuitenkin painopiste ole liian kapea jos ajatellaan osakkeenomistajien oikeuksia, pitäisi sanoa myöskin, mikä on tilanne muiden sidosryhmien osalta. Te puhuitte tästä lähestymistavasta, jossa pyritään sopeuttamaan äh, toimia, mutta totta kai meillä on eri rakenteita Euroopassa yrityksissä Euroopassa, mutta totta kai voidaan katsoa että esittelijänä, jos ajatellaan näitä naisten, naisia hallintoelimissä, haben wir die Erfahrung, da nutzt nichts, da muss man stärker ansetzen. osalta. Eh, miten tämä on yhdistettävissä siihen, että jos me vahvistamme osakkeenomistajien oikeuksia, että myöskin siito, sidosryhmiä vahvistetaan, siis työntekijöitä, kuluttajia, koko sitä kirjoa, joka täytyy ottaa huomioon yritysten tapauksessa. Ja miltä näyttää tilanne tässä noudata tai selitä lähestymistapauksessa? Uh, Kiitos, herra Foss. Ähm, ja, also zunächst auch... Nyt vielä aluksi sydämiset kiitokset tästä esityksestä. Minulla on erityisesti kysymyksiä, jotka liittyvät näihin äh, lähipiiriliiketoimiin. Ensinnäkin kysyisin, että se, mikä nyt on suunniteltu esityksessä, että olisi avoimuutta julkistamista ja riippumattomia mielipiteitä, lausuntoja. Johtaako tämä nyt sitten taas kuitenkin byrokratian lisäämiseen, nyt kun me paremmassa säätelyssä haluamme purkaa byrokratiaa? Tuleeko yritys kenties tätä kautta tilanteeseen, jossa se ei ehkä ole tarpeeksi sopeutumiskykyinen niin, että jotkin toimet voidaan toteuttaa nopeammin? Sen lisäksi, jos ajatellaan osakeyhtiöiden kokousta, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi yrityssalaisuuksiin, jotka yhtäkkiä täytyisikin mahdollisesti paljastaa. Ja tämän lisäksi eh, myöskin tämä merkitsee sitä, että jälkikäteen joudutaan kutsumaan eh, kokouksia kouluja, joissa ratkaistaan erilaisia toimia ja niihin liittyviä kysymyksiä, mikä vie aikaa. Miten tähän reagoidaan? Ja vielä sitten yksi kysymys. Miten pitkälti työntekijät eh, voivat jälkikäteen mikä on heidän on sanotusena tilanne tämän jälkeen, koska jos omistajat kokoukset päättävät tietyistä kysymyksistä, joten työntekijöiden myötämääräisen oikeuden osalta tämä kenties menee he, sen ohitse. Ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka minua pohdituttivat. Uh, thank you, Mr. Kiitos. Le Breton. Ce projet de modification est intéressant. Tämä muutos on kiinnostava ja sympaattinenkin, koska siinä pyritään moralis- vähän saamaan lisää moraalia kapitalismiin ja mennään pidemmällekin niin, että pyritään korvaamaan rahoituskapitalismi tällaisella investointikapitalismille tehtävän kuitenkin vaikea, koska Euroopan unionilla on oma osuutensa vastuusta tilanteesta, jossa nyt olemme globalisaatiolla, ei kaikkea voi selittää Euroopan unioni on rohkaissut ultraliberaalia politiikkaa ja on edistänyt liikaa tätä mahdollisuutta liikuttaa pääomaa. Näin ollen se on edistänyt tätä rahoituksellista kapitalismia, jonka ylilyöntejä nyt pahoittelemme. 72 prosenttia joka vuosi myydystä osakkeista, tämä on tietenkin hurja luku, on, on tällaista liikkumista. Min, tässä mielestäni vain lyödään päätä seinään. Pyritään eh, vähentämään kansallisia suojakeinoja. Komission edustaja sanoi tänään, että pitäisi vähentää byrokratiaa. Tämä pitää ymmärtää kansallisella protektionismilla. Tässä on kaksi synonyymiä. Byrokratia tarkoittaa kansallista eh, protektionismia, mitä pitää torjua, mutta toisaalta EU ei pysty markkinoiden edessä eh, suojelemaan markkinoita, joita se on näin heike, heikentänyt ja näin jätetään kenttävapaaksi kansallisille yrityksille ja yksityisille sijoitusyrityksille, jotka voivat tehdä mitä haluavat ja, ja kansalaiset jätetään äh, asettomiksi. Euroopan unioni on ikään kuin tällainen pyromaani palomies, jonka on vaikea sammuttaa tulipalo, jonka se on itse sytyttänyt. Thank you very much. Kiitos. Herra Hoyer, voisitteko vastata näihin kysymyksiin? We will do that uh, together. Teemme tämän yhdessä. Ensin tämä ensimmäinen asia Rova Regneriltä, joka koskee osakkeen omistajien vahvistamista. Onko tämä ja viisasta, vaikutitte puhuvanne päinvastaisesti sitten suurista osakkeenomistajista. Tietenkin tässä on vastuuntunne niille, jotka hallinnoivat suuria vakuutusyhtiöitä ja suuria sijoitusyhtiöitä. He käsittelevät rahaa meidän puolestaan ja he ymmärtävät kyllä, että he eivät voi jatkaa entiseen tapaan. Toinen kohta on se, että on yhä enemmän ESD-investointia, jotka katsovat nämä hallin hallituksen ympäristökysymyksiä Alankomaissa ja UK, jotka ymmärtävät, että on enemmän kuin, kuin rahan tienaaminen ja voidaan katsoa pidemmälle ja nämä ESG-seikat on otettava huomioon, kun yrityksiä hallinnoidaan. Näiden yritysten kanssa meidän olisi tehtävä työtä. Monissa jäsenvaltioissa tämän tyyppinen malli, jonka kautta osakkeen omistajille annetaan lisää vastuuta ja lisää, sito, lisää sitoumusta, on jo monissa maissa tehty, muun muassa Hollannissa, ja on päästy hyvin myönteisiin tuloksiin, joten olimme kovin luottavaisia, että tämä on oikea tie. Nykytilanteessa ei myöskään mitään vaihtoehtoja ole. Sitten tämä noudata tai tässä sanoit, että se ei aina toimi. Tämä on totta. Ja tästä syystä meillä onkin noudata tai selitä. Tämä ei ole mikään kova lainsäädäntö, tämä on ei sitovaa lainsäädäntöä, mutta komissio on hyväksynyt suosituksen huhtikuussa koskien tätä selityspuolta. Aika usein näemme, että yritykset sanovat, että emme voi noudattaa, enkä eh, valittaakaan kyllä sen puolen, mutta emme voi noudattaa, mutta selitys puuttuu. Tässä suosituksessa komissio toteaa, että no, voihan näin olla, mutta selitä, mitä vaihtoehtoja äh, teillä on, kuinka pitkään toimitte näin, kuinka kauan teillä menee, että päästään lainsäädännön perustana olevan tavoitteeseen. Olemme siis työstäneet tätä selityspuolta ja jäsenvaltiolta saamme palautetta pian siitä, kuinka tähän on ryhdytty noudata. Ja selitä on hieno malli, mutta se on vain ei-sitovaa lainsäädäntöä. Sitten nämä lähipiiriliiketoimet, RPT-toimet, Rafos, en halunnut mennä yksityiskohtiin, koska tämä on aika yksityiskohtainen tekninen ehdotus. Mutta käsittääkseni sanoinkin jo aikaisemmin, että ymmärrämme, että tästä ei pitäisi tehdä liian vaikeaa eikä pitäisi tarkastella uudelleen teollisuuden intressejä ja muita intressejä ja luoda lisää byrokratiaa? Pyrimme pian neuvottelemaan esittelijän kanssa siitä, kuinka tämän tyyppisiä asioita voidaan viedä eteenpäin. Toimen tavoitteista kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä. Vähimmäisen osakkeenomistajien ei pitäisi kärsiä siitä, että sisäpiiriläiset voivat tehdä kauppoja yritysten kanssa – joka sitten vaikuttaa ulkopuolisten omistajuuteen, joten tavoite on hyvin tärkeä, mutta kuinka voidaan saada aikaan oikeanlainen tasapaino avoimuuden ja jonkinlaisen kevyen taakan välillä, niin tämä tasapainon löytyminen on hyvin vaikea. Ja tätä tutkimme. Lopuksi en ole aivan varma, sainkohan kysymyksen ihan oikein, tämä viimeisen kysymyksen. Sanonpa tämän omilla sanoilla. Emme tietenkään yritä tässä muuttaa kapitalismia tai koko yhteiskuntaa me vaan yritämme puuttua puutteisiin, jotka olemme tunnistaneet ja pyrimme vaihtaa tämän liiallisen lyhytnäköisyyden vähän pidemmälle katsovaan toimintatapaan. Ei tässä ole niinkään kysymys kovista luvuista, vaan hengestä ja lähestymistavasta, niin otetaan huomioon ympäristö, yhteiskunta, muut sidosryhmät, pitkään aikaväliin kysymykset. Jos nyt puhutaan 70 tai 40 tai 50 prosentista, se ei ole varmaan ole niin relevantti. Sitten vielä viimeinen asia. Tiedän, että tässä talossa on paljon ihmisiä, joita kiinnostavat palkkausasiat, joskus lehdistöstä luetaan ja ihmetellään, että korkeita bonuksia ja palkkioita, mutta voin korostaa vain sitä, että kaikkein tärkein asia on, että suursijoittajat ja yhteisösijoittajat ja omaisuudenhallintayritykset saadaan raiteille, koska tässä on kysymys meidän, yritys, meidän yhteiskuntiemme pitkä aikavälin kestävyydestä. Uh, Kiitos näistä vastauksista. Tämän tärkeän keskustelun myötä me jäimme hiukan jälkeen aikataulustamme, joten jos esittelijöille, esille sopii, perinne tässä valikussa on se, että äänestetään tiettynä ajankohtana. Nyt valikomission luvalla me nyt jätämme kohdan 12 käsittely, joka olisi komission alustusaiheeseen kodifiointi- ja uudelleenlaatimismenettelyt, ja siirrymme suoraan ko- niihin kohtiin, joista äänestetään. Joten aloitamme kohdalla 13. Ja puheenvuoron saa esittelijä Rova Hautala. Yeah, thank um, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on mietintö, johon ei liity ristiriitoja. Tarkistuksia ei ole esitetty ja suositus on se, että valiokunta hyväksyisi tämän ehdotuksen. Thank you very much. Kiitos. Joten olemme kohdassa 13. Meidän täytyy että äänestyskortteja näin olen saanut kuulla joten ottakaapa äänestyskortit esille ja laittakaapa ne äänestyslaitteeseen. So, uh, the recommendation... Nyt sitten esittelijän suositus on, että siis hyväksytään esitys, avaan äänestyksen. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Uh, adopted. Hyväksytty äänin 18 puolesta, kaksi, kaksi vastaan, ei tyhjää ääniä. Uh, we go to... Nyt siirrymme kohtaan 14, jossa esittelijänä olen itse. Voisin sanoa, että tämä Haagin yleissopimus vuodelta 2005, joka koskee oikeuspaikkasopimuksia, on yksi, kansainvälisen yksityisoikeuden kysymys, joka koskee sitä, että yksinkertaisesti voidaan valita oikeuspaikkasopimuksia, jotka liittyvät kaupallisiin kysymyksiin. Tämän merkitys on sama kansallisella tasolla kuin artikla 25, joka koskee Bryssel 1 asetusten uudelleen muotoilua Euroopan tasolla. Tämän yleissopimuksen hyväksyminen vahvistaa oikeusvarmuutta oikeussopimuksista ja edistää kauppaa osallistuvien maiden välillä. Tämmöisessä vain Meksiko on ratifioinut tämän, mutta hyväksymismenettelyt ovat käynnissä EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Ehdotan, että parlamentti antaisi suostumuksensa neuvoston päätökselle ratifioida tämä yleissopimus. Haluaako joku kommentoida asiaa ennen kuin siirrymme äänestykseen? Ei kommentteja joten avaan äänestyksen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ääni annettiin 2018 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Nyt siirrymme kohtaan 15. kahdeksaan, joita voisi esittelijä Duda kommentoida halutessaan, siis yhtenä kokonaisuutena näitä kaikkia kohtia. Onkohan Duda paikalla? If there is no object... No jos ei ole mitään vastalauseita, voimme äänestää näistä yhtenä kokonaisuutena. Avaan äänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt äänestys päättyy. Ääni 21, 19 puolesta, kaksi tyhjää, ei vastaan ääniä hyväksytty. Uh, now we come to point... Nyt tulemme kohtaan 41, joka on vastuullisen hyväksyminen kirjeen muodossa, joka koskee vetomusta numero 1784 kautta 2013. Tämä on herra Gilbertin vetomus, joka koskee Euroopan pidätysmääräyksen väärinkäyttöä luonnos on lähetetty jäsenille. Jos ei ole vastalauseita, me voisimme siirtyä äänestämään. Äänten, äänestäminen käsiä nostamalla voisi riittää kukaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaksi tyhjää. No niin, hyvä. Hyväksytty. by special request we proceed. Nyt sitten siirrymme äänestykseen numero 30. 32 tulkki korjaa. Ainakin puheenvuoron Rova Geringerille.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 mutta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 11. heinäkuuta 2007 koskien eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä sekä Euroopan parlamentin neuvoston asetuksen muuttamista 12. päivänä 12. joulukuuta 2006 koskien eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä. Olen teille jo esitellyt työasiakirjan tästä asiasta. Ja nyt haluaisin esitellä teille mietintöluonnoksen. Yleisesti ottaen komission ehdotus on mielestäni oikein hyvä. Tästä syystä olen tehnyt vain joitakin muutosehdotuksia, joilla selvennetään tekstiä. Kontekstista vielä. Euroopan talouskriisi on aiheuttanut sen, että, Euroopan, että oikeusjärjestelmällä on merkittävämpi rooli talouden tukemisessa. Yksi tavoite, joilla voidaan järjestelmää tehostaa, ja on juuri se, että palataan tähän asetukseen, joka koskee vähäisiä vaateita. Haluaisin antaa teille muutamia lukuja tähän alkuun. Ne koskevat välineen nykykäyttöä. Väline on ollut olemassa jo vuodesta 2007 alkaen, eikä sen toiminta ollut täysin tyydyttävää, koska katto oli hyvin alhainen, 2000 euroa. Kuluttajat ajattelivat, että menettely oli liian raskas ja liian kallis, liian pitkäkestoinen – ja sellainen, ettei siinä huomioitu tekniikan kehittymistä eikä siinä huomioitu mitä kaikkea oikeusjärjestelmässä tänä päivänä voitaisiin tehdä. Useimmiten myös oli niin, että ratkaisut eivät olleet kovin selkeitä. Näytti siltä, että vain 12 prosenttia tutkimukseen osallistuneista tiesivät, että oli olemassa tällainen eurooppalainen menettely, joka koski vähäisiä vaateita. Toiset eivät edes tienneet sitä. Ne, jotka olivat välinettä käyttäneet, olivat vain yksi prosentti tutkimuksen osallistuneista. Kansalaisia kannustavat tekijät koskivat sitä, että näin saatiin mahdollisuus käyttää kirjallista menettelyä eikä tarvittu oikeustuomiokäsittelyä. Toiseksi myös se, ei tarvittu asianajajaa ja se, että menettely oli se mahdollista seurata verkossa omalla kielellä. Nämä ovat asioita, jotka komission kuulemisessa tulivat esille henkilöiden kohdalla, jotka tulivat mukaan. Kuulemisesta tärkeimmät tulokset koskevat sitä, että olisi laajennettava tätä eurooppalaista vähäisten vaatteiden menettelyä rajat ylittäviin tapauksiin 10 000 euroon asti. Nykyinen katto on 2 000 ja ehdotetaan, että sitä nostettaisiin 10 000 euroon. Näin voitaisiin vastata kuluttajien odotuksiin ja pk-yritysten odotuksiin myös tämä on erityisen tärkeä. Ehdotuksessa pyydetään, että laajennettaisiin rajat ylittävien riitaisijoiden mm, määritelmää ja käytettäisiin enemmän internetin tarjoamia mahdollisuuksia verkkomenettelyä varten. Voitaisiin käyttää videokonferensseja ja muita mahdollisia etäviestintäkeinoja, jotta voitaisiin asiaa tutkia ja mennä eteenpäin ja löytää ratkaisuja. Kaikissa tuomioistuimissa ei voida vielä tällaista menettelyä käyttää. Tästä syystä olen ehdottanut, että määräajassa huomioitaisiin tämä tilanne. Määräaikaa pitäisi antaa kaksi vuotta voimaanastumisen jälkeen niin, että tuomioistuimissa oltaisiin valmiina. Tässä on myös rajoitus oikeuskulujen maksulle hyvin usein pienissä rita-asioissa. Kulut olivat niin suuria, ettei kannattanut omia oikeuksiaan puolustaa, koska oikeudenkäyntikulut olivat vastaavan suuruisia kuin mitä, mitä, mitä summia tästä olisi sitten voinut takaisin periä. Edelleen yksi ehdotus koskee oikeuskulujen maksamista etätoiminnalla. Usein on mentävä ihan tiskille ja ostettava näitä veromerkkejä ja tuotava rahaa tiskille. On hyvin tärkeää, että tällaiset oikeudenkäyntikulut voitaisiin maksaa myös pankkisiirrolla tai luottokortilla. Näin voitaisiin madaltaa kustannuksia. Olisi, madallettava, olisi voitava madaltaa myös käännöskustannuksia. Ei voi olla niin, että kaikki juttuun liittyvät asiakirjat on käännettävä, jotta ymmärrettäisiin, mistä on kysymys, vaan ainoastaan esimerkiksi tuomio. Ja näin voitaisiin kustannuksia saada painetuksi alas. Sitten komission analyysistä johtuvat luvut 2000-10 000 euron suuruiset riita-asiat vastaavat noin 30 prosenttia yritysten rajat ylittävistä riita-asioista. Noin viides osa kuluttajista Euroopassa ylittävät tämän nykyisen 2000 euron rajan. Sitten haluaisin ehdottaa seuraavaa muutosta. Komission ehdottama kynnysarvo jonka jälkeen tapaus voidaan ottaa käsiteltäväksi, on aika tärkeä kohta. Ehkä voisi mennä siinä vähän yksityiskoht- otettiin. Eurooppalainen vähäisiä vaateita koskeva menettely on ennen kaikkea kirjallinen menettely, mutta asiaa käsittelevä tuomio, oikeusistuin, mikäli se on sitä mieltä, että kirjallisten panosten kautta ei voida päätöstä tehdä, tai jos tuomioistuin haluaa kutsua paikalle yhden osapuolista, sen on voitava olla mahdollista – Komissio näin ollen on ehdottanut, että olisi 2000 euron raja sille, että olisi kunnollinen tuomioistuinmenettely eikä vain kirjallinen menettely. Minä ehdotan 5000 euroa tähän kynnysarvoksi niin, että voitaisiin tällainen varsinainen oikeuskäsittely järjestää. Tässä tapauksessa ei siis voitaisi raja, rajoittua pelkästään kirjallisen menettelyn, kun ylitetään 5000 euron kynnysarvo. Olen oikein innostunut tästä uudesta asetuksesta. Mielestäni se tulee auttamaan merkittävästi. Mutta ei koske koko Euroopan unionia. Palaamme tähän tekstiin, joka on jo hyväksytty, joka ei koske nyt UK Irlantia eikä Tanskaa. Tämä asetus ei siis koske näitä kolmea maata. Ja sitä sovelletaan niissä maissa, missä sitä on sovellettu tähänkin asti. Vielä yksi pieni asia oikeus, oikeudenkäyntikustannusten rajamäärä. Minun mielestäni oikeudenkäynti ei pitäisi olla yli 10 prosenttia riidan kohteena olevasta summasta. Tämä on ainoa mahdollisuus, jotta voitaisiin varmistaa se, että, että omia oikeuksia halutaan puolustaa. Ja sen valtioille on suositeltu mahdollisuutta olla pyytämättä oikeudenkäyntikuluja henkilöiltä, joilla on hyvin vähäiset tulot tai jotka saavat vähimmäispalkkaa kunkin jäsenvaltion mukaisesti. Tässä omat huomioni. Mietintöni on ainoastaan tällä hetkellä saatavilla englanniksi. Löydätte sieltä nämä kannat, jotka teille juuri esittelin. Nyt odotan kysymyksiä ja huomioita. Thank you very much. Kiitos. Haluaisin lisätä tähän vielä yhden tiedon, nimittäin määräaika tarkistuksille tähän mietintöön on 27. marraskuuta. Pyydän, että otatte tämän huomioon. Onko puheenvuoropyyntöjä? Herra Ragev, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää Roa Geringeriä tästä esityksestä. Olen hänen ehdotustensa kanssa enimmäkseen samaa mieltä. Peruselementit tässä komission aloitteissa eivät ole muuttuneet ja tällä tavalla oikeuden saaminen parantuu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Vähäiset vaatimukset ovat tällä hetkellä tämän sovellusalan ulkopuolella ja tällä tavalla suuri osa asianosaisista pääsee tuomioistuin käsittelyjen piiriin. Tämä on jotakin, mikä tulee rohkaisemaan rajat ylittävää kauppaa ja parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa. Tässä on kaksi asiaa, joihin haluaisin kiinnittää huomioon. Ensinnäkin, kun kasvatamme kynnystä 2000-5000 euroon, uskoakseni tämä tulee vähentämään menettelykuluja, mutta meidän täytyy varmistaa se, että osapuolten menettelyoikeudet turvataan. Ja toinen asia, tämä, nämä maksuihin liittyvät metodit esittelijä ehdottaa, että olisi vain yksi vaihtoehto, joko pankki, välitteinen tili, siirto tai sitten luottokortti Tämä mielestäni loisi vain hankaluuksia kansalaisille. Olisi parempi, että me olisi erilaisia maksuvaihtoehtoja. Jos esimerkiksi henkilöllä ei ole luottokortteja, jos tämä on ainut vaihtoehto, kuinka henkilö voi maksaa maksun? Luonnollisesti tulee viemään jonkin verran aikaa, että saamme kaikki erilaiset maksuvaihtoehdot saataville, mutta voisimme laajentaa tässä aika rajaa pidentää ja ehkäpä videokonferenssi myöskin voitaisiin ottaa mukaan. Kiitos. Mr. Foss. Herra Foss. Ja zunächst... Niin aluksi minuuttakin sydämiset kiitokset. Kun en nyt vielä ole kovin intensiivisesti käsitellyt tätä asiasta, niin kysymyshän on siitä, että tämä olisi siis tällainen mahdollisuus – Eli minun ei siis ole pakko toimia tällä tavoin, vaan voin käyttää normaalia oikeusväylää, vai onko tämä jotakin sellaista, joka on sitovaa, että minun täytyy noudattaa tätä väylää, jos minulla on vaatimus, joka suurelta ei ylitä 10 000 euroa. Siis tämä on ensimmäinen kysymys. Jos tämä on siis vaihtoehtoinen, ehkä näin voidaan toimiakin, mutta 10 000 euroon asti kuitenkin olisi varmasti tämän perinteinen tapa perinteinen, koska joillekin tai monillekaan ihmisille 10 000 euroa ei ole mikään pieni vaatimus, vähäinen vaatimus, eli täytyy miettiä, miten pitkälti voi luottaa tällaiseen elektroniseen menettelyyn, vai näkeekö, että on paremmin edustettuna tuomioistumessa, jossa voidaan käsitellä yksityiskohtia ehkä paremmin. Toinen asia on sitten kielelliset esteet. Jos minä vaikka nyt Suomessa Suomessa haluan esittää jonkin vaatimuksen, olen velvoitettu tekemään sen suomen kielellä, koska totta kai kaikki nämä oikeudelliset asiakirjathan ovat sitten sellaiset, että virallinen kieli on se, mikä on myöskin maan virallinen kieli, joten täytyy katsoa, miten tätä voidaan vielä yhdistää. Mitä tulee sitten tähän videolähetykseen, josta on tässä puhuttu? Siihen liittyy kysymys siitä, voiko menettely oikeudellisesti yksittäisissä jäsenvaltioissa tämän toteuttaa. Nythän tämä on tapa, jolla toimitaan, mutta pitäisi tuomioistuinten menettelymääräyksiä sopeuttaa tämän mukaisesti, miltä näyttävät tekniset edellytykset tässä, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi katkeaa yhteys lähetyksen aikana, tai miten on sitten tilanne määräaikojen osalta – tai miten voidaan sanoa, jos esimerkiksi on estynyt olemaan paikalla tai valmistautunut tähän oikeuskäsittelyyn, nämä ovat tietysti kaikki hyvin pitkälle meneviä kysymyksiä, mutta minusta täytyisi todellakin pohtia myös seurauksia, mitä sitten kollega Ragef tässä juuri puhui, maksut, siis mm, mahdolliset tilisiirrot, jotka tapahtuvat vaikka luottokortteja käyttäen. Minusta eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia maksutaulukoita, jotka koskevat eri menettelyjä. Ja tähän liittyy kysymys siitä, että onko mahdollista, että tällä jälkikäteen voisi olla jotakin vaikutusta. Tämä on hiukan pitkälle meneviä, äh, kun puhuin näistä kaikista menettely tapakysymyksistä, jotka tähän liittyvät, ja sitten se, että onko todellakin niin, että tämä on velvo, velvoittava toimintatapa, vai onko tämä vaihtoehtoinen toimintamahdollisuus, jota voi pohtia, haluako käyttää sitä. Thank you now. Ja nyt, nyt herra Wieland. Okay. okay. Then Mr. Buda. Herra Duda. Mulțumesc, domnule președinte. Fericit raportoarea pentru munca depusă. Haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä. Se oli aikaa ja energiaa vaativaa työtä ja hän oli hyvin tehokas tässä. Komission ehdotus on erittäin tervetullut liiketoimintaympäristöä ajatellen. Se tulee auttamaan paljon tilannetta rajat ylittävissä vaateissa. Yksi vaikutuksista koskee tapausten käsittelynopeuden nousemista ja myös tuomioistuimen työn helpottamista. Jos tämä on kirjallinen menettely, se tulee myönteisellä tavalla vaikuttamaan tuomioistuimien toimintaan. Haluaisin korostaa täällä asiaa, joka liittyy mahdollisuuteen kasvattaa kynnysarvoa, kun puhumme pk-yrityksistä ja kaupallisista yrityksistä, koska niiden käsittelemät summat ovat korkeampia kuin luonnollisten henkilöiden käsittelemät summat, 15 000 voisi esimerkiksi olla sopiva summa. Mitä sitten tulee siihen, mitä herra Voss sanoi, onko tämä pakollinen menettely vai onko tämä valinnainen? Minun käsittääkseni teksti tarjoaa riittävästi takeita sille, että menettelyä käyttävien henkilöiden oikeudet voidaan suojata, koska siinä sanotaan aivan suoraan, että mikäli kyseessä on yli 5000 euron vaade, niin eh, sitten tämä on velvoittava ja osapuolilla on mahdollisuus eh, pyytää suullista käsittelyä niin, että osapuolten oikeudet eh, ovat suojattu. Tämä on varmasti ongelma, joka meillä kaikilla on liittyen tiedon jakamiseen julkisesti niin, että edunsaajat ovat tietoisia siitä, että voidaan hyödyntää tätä yksinkertaistettua menettelyä. Ehkä olisi katsottava, kuinka voisimme levittää tietoa laajemmalle niin, että todelliset edunsaajat voivat olla tietoisia tästä yksinkertaistetusta menettelystä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Ma- Kiitos. Nyt eh, herra Pinto. Obrigado, presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin puun pidemmin, haluaisin sanoa, että olen Axel Levosin kanssa täysin samaa mieltä. Meidän pitää päästä asiasta sopimukseen. Tämä on erittäin selvää. Yksi asia, jota haluaisin käsitellä, sillä se on mielestäni erittäin tärkeä, on seuraava. kaikkien laillisten vaateiden arvo tai niiden validiteetti ei saisi riippua niiden arvosta. Pienet vaatteet, jotka menevät tuomioistuimeen, ansaitsevat aivan samanlaisen käsittelyn kuin suuremmatkin vaatteet. Tämä on selvää. Tapausten yksinkertaistaminen tällä tavoin saattaa aiheuttaa sen, että näitä vaatimuksia pidetään äh, laillisesti vähempiarvoisina. Ja nämä osapuolet, jotka näitä vaatimuksia esittävät, joutuvat automaattisesti alemmalle tasolle. Mitä sitten tulee asianajan rooliin? Kyseessä ei ole vain henkilö, joka pyrkii taloudellisena toimijana ansaitsemaan rahaa. Ei, kyseessä on henkilö, joka pyrkii varmistamaan tasapuolisuuden kaikissa tapauksissa. Sillä tässä tarkastellaan tilannetta, jossa osapuolia edustaa asianajaja Ja näiden osapuolten pitäisi olla aivan samalla tasolla, mutta he eivät ole samalla tasolla, jos vain toista edustaa asiana ja näin perusoikeuksia ei turvata samoin tasapuolisesti. Kun tarkastellaan vähäisiä vaatimuksia, niissäkin tapauksissa, kun kyseessä ei ole suuri määrä rahaa, osapuolia tulisi asianajajan edustaa, ja tämän pitäisi olla mahdollista kaikissa jäsenmaissa ja kaikille henkilöille ja kaikille yrityksille, huolimatta siitä, kuinka paljon rahaa he voivat asianajajaan käyttää ja riippumatta heidän taloudellisesta tilanteestaan. Tämä tulee myöntää heille suoja toimena tuomioistuimessa ja Euroopan unionin tulisi se turvata. Meillä pitää olla mm, ilmaisen oikeusavun järjestelmä näille henkilöille. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt herra Viilan haluaa käyttää puheenvuoron. Nyt kuitenkin päätin käyttää puheenvuoron. Minusta tämä on hyvin tärkeä rakennustyömaa, jossa tässä on kysymys hidas oikeus on huonoa oikeutta ja on tärkeää nopeuttaa asioiden käsittelyä. Tässä on vain realisti kysymys siitä, käytetäänkö asianajaa vai ei. On, meillä on erinäisiä säädöksiä jäsenvaltioissa, jolloin siitä, milloin täytyy olla asianajaja ja milloin taas voi käyttää asianajajaa ja milloin jos ei ole varaa asianajajaan, saa tukea oikeudenkäyntikustannuksiin, On kuitenkin monia tapauksia yritystoiminnan puolella, jossa on tällaisia kustannusten rahoittajia, jotka toimivat. Tässä päästään hyvin nopeasti tilanteeseen, jossa on epäselvyyttä, joten kysymys on siitä, että pyritään nopeuttamaan menettelyjä. Ja paras tapaus on siinä, että äh, tavara tilataan ja asiakas maksaa. Huonommassa tapauksessa asiakas tilaa, tavarat toimitetaan ja asiakas haluaa maksaa, mutta ei pysty maksamaan. Hän on hyvä velallinen. Aluksi hänen tulisi olla keskipisteessä, millä edellytyksillä minä saan aikaan sen, että jos velallinen ei kiistä velkaa, että hän pystyy antamaan mahdollisuuden perijälle siihen, että tämä velka ei vanhene ja että kirjanpidossa vallitsee selkeys. Tätä varten pitäisi saada aikaan edullisia, yksinkertaisia, selkeitä menettelyjä, jotka ovat käytettävissä rajattelittävissä tapauksissa. Kysymys ei ole siitä, onko mukana asiaaja vai ei. Asiaaja voi olla mukana, mutta miten minä, minä nopeasti saan aikaan sellaisen vakuuden, että minä velkojana sanoin, että olen kiitollinen siitä, että sinä velallisena et kiistä sitä, että olet velkaa. Nyt minulla on sitten äh, vakuus, ja tämä johtaa siihen, että voimme neuvotella siitä, miten tämä maksetaan vaikkapa osissa. Pahimmassa tapauksessa asiakas ei halua maksaa, vaikka voisi maksaa. Ei maksa, vaikka pystyy maksamaan. Silloin tämä aina tulee päättymään äh, kiistaan ja tämä ihminen tulee, tämä velallinen tulee kaikin keinoin toimimaan niin, että hän pyrkii hidastamaan tätä asian käsittelyä. Minut, näistä, tältä, tässä meidän pitäisi olla varovaisia, koska tässä voi nostaa esille juuri niitä vaikeuksia, jotka minua eden puhunut henkilö ja herra Foss ottivat esille. Ensinnäkin kysymys on siitä, miten me autamme hyvän tahtoisia osapuolia siinä, että saadaan rajat ylittävästi nopeaa oikeutta, johon voi luottaa. Se on ydinkysymys. Kaikissa pohdinnoissa. Ja jos sitten muissa asioissa, siinä tarvitaanko asianajaja vai ei, tulee nopeasti kysymys siitä, miten autetaan velallista, miten autetaan sitä, joka perii velkaa, miten saadaan velkojaa, miten tämä saadaan nopeasti toteutettua, vietyä lävitse. Ja tässä meidän olemme ehkä myös liian pitkälle tietyssä mielessä. Minusta meidän täytyisi nimenomaan tätä keskitapausta käsitellä. Siis hyvän, hyvän tahtoinen velallinen, hyvän tahtoinen velkoja, jossa me autamme, tapa, autamme rajoitettavassa toiminnassa, mutta kaiken pahimmissa tapauksissa me emme pysty saamaan vakuuttavaa, puhdasta vastausta siihen tilanteeseen. Thank you. The floor is... Nyt Paula Bruni äh, puheenjohtajavaltion puolesta. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta vielä kerran kaikille teille. Haluaisin äh, yhtyä esittelijän sanoihin ja luoda katsauksen tähän tilanteeseen puheenjohtajavaltion kannalta. En haluaisi mennä tekstin yksityiskohtiin, kuten tiedätte neuvosto työstää vielä tätä tekstiä ja pyrkimyksemme pyrkimyks, pyrkimyksenämme on saada Koreperiin kompromissi ensi viikolle ja toivomme, että pääsisimme sitten 4. joulukuuta neuvoston kokoukseen yleistä lähestymistapaa varten. Olemme aina pitäneet tätä asetusta hyvin tärkeänä. Tämä on yksi prioriteeteistamme puheenjohtajakauden ohjelmassa – kun ministeri Orlando esitteli ohjelmansa jurivaliokunnalle, hän korosti, että kyseessä on väline, jonka kautta helpotetaan oikeuden toteutumista kaikkien osapuolten hyväksi. Tällä asetuksella on myös välillisiä vaikutuksia. Välineen etuna ei ole ainoastaan se, että nopeutetaan pieni, pienien vähäisten vaatteiden riita-asioiden käsittelyä, mutta myös vähennetään tuomioistuimien työtaakkaa monissa jäsenvaltioissa. Tuomioistuinten taakka on liiallinen. Neuvosto on keskustellut aika tiiviistikin näistä asioista – ja asetuksessa on todella paljon tärkeitä kohtia. Hyvin lyhyesti haluaisin vain puhua ja haluaisin vain puuttua muutamiin ehdotuksiin, joita edustajat ovat esittäneet. Ensinnäkin teknologian käyttö. Tämä on hyvin merkittävä asia neuvostona. Suhtaudumme siihen myönteisesti, koska näin voidaan todella nopeuttaa asioiden hoitamista – ei tarkoituksena ole tietenkään loitontaa loppukäyttäjää eikä evätä osapuolilta mahdollisuutta tavata tuomaria kuitenkaan. Tämä on mielestäni tärkeää. Tärkeää on myös korostaa ongelmaa, johon Mario Pinto viittasi koskien kaikkien päätösten oikeus suojaa myös vähäisempien vaateiden ollessa kyseessä. Tämä asetus varmasti helpottaa myös tätä näkökohtaa. Puheenjohtajavaltiona haluamme pitää kanavat auki parlamenttiin päin. Ilolla kuuntelin e, esittelijän kertomuksen tästä aiheesta. Ja haluaisin vielä ajoituksesta todeta, minulla on ilo kertoa teille, että olemme tekemässä tiivistä työtä, jotta voisimme saada aikaan konsensuksen jäsenvaltioiden kesken joulukuun neuvoston kokousta varten. Neuvoston kanta on melkein jo saatu vahvistettua, joten varmasti ymmärrätte, miksi en nyt tässä mene yksityiskohtiin. Se johtuu siitäkin, että tämä on liian varhaista ennen kuin minulla on tekstiä käytettävissä, niin, mutta tietyllä optimismilla suhtaudun asiaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Seuraavaksi Jatsi Karska komissiosta pyytäisi olemaan lyhyt sanainen, koska olemme aikataulusta jäljessä. Kiitos. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia uh, esittelijälle tästä luonnoksesta. Me otamme sen ilolla vastaan ja myöskin ehdotukset, joita tässä luonnoksessa on. Uskoakseni on hyvä muistuttaa asiasta, että kyseessä on vapaaehtoinen menettely, joka ei sulje pois kansallisia menettelyjä. Se on suunniteltu nopeuttamaan rajat ylittäviä menettelyjä ja koskettaa rajat ylittäviä menettelyjä nyt ja tulevaisuudessakin. Sen tarkoituksena on avata pääsy oikeuteen yksinkertaistaen ja vähentäen kuluja. Ja tätä menettelyä ollaan jo viisi vuotta käytetty, enkä me ole, emmekä ole koskaan kuulleet mitään valitteluja siitä, että menettely ei takaisi riittäviä takeita osapuolille. Ehdotuksellamme me jopa vahvistamme näitä takeita osapuolille. Mielestämme tämä on siis erittäin hyvä ehdotus ja tämä on kansalaisten ja Euroopan unionin yritysten etu. Paljon kiitoksia. Thank you. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa esittelijä. Dziękuję bardzo przewodniczący. Dziękuję wszystkim, którzy... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Osaan huomioista. Komissio jo vastasikin, mitä tulee tähän vapaaehtoisuuteen. Esimerkiksi kyseessä on se, että saisimme paremman välineen käyttöön niin, että ei enää olisi vaikeuksia muiden maiden kuluttajille ja yrityksille. Joidenkin yritysten tehtävänä on se, että he ottavat tilauks- tilauksia vastaan tietäen, että he eivät voi lähettää näitä tuotteita. Uskoin siihen, että ei ole mitään menettelyä kuitenkaan tulossa. Tässä nyt meillä on kirjallinen menettely, joka perustuu tilauslomakkeisiin ja maksutositteihin. Tämä on väline, jonka avulla voidaan parantaa oikeusvarmuutta sekä kuluttajille että yrityksille – ja sitten voisimme rohkaista näitä henkilöitä puolustamaan omia oikeuksiaan. No en nyt halua tässä enää palata kaikkiin yksityiskohtiin, mutta kehotan teitä tutustumaan tekstiin ja näin voisitte nähdä, kuinka keskeinen asia tämä on ja kuinka tietotekniikan välillä voimme parantaa menettelyä. Komissio ehdottaa tiettyjä välineitä. Olen tehnyt jotakin pieniä muutoksia tähän. Kaiken kaikkiaan tämän ehdotuksen kautta voimme saada paremmin toimivan välineen käyttöömme. Samalla voidaan kustannuksia painaa alas. Komissio on valmistellut asian erittäin hienosti. Ja tästä syystä haluaisin vedota teihin ja pyytää teitä tutustumaan tekstiin ja jos haluatte, voitte sitten välittää minulle tarkistuksenne. Minusta täällä on esitetty erittäin hyviä huomioita. Italian puheenjohtajan valtiona tekee raskaasti työtä tämän asian kanssa. Puheenjohtaja niin määräajoista nyt tarkistukset haluaisimme 27. marraskuuta mennessä ja uskon, että joulukuun alussa meillä voisi olla neuvoston lopullinen kanta ja toivon, että se on mahdollisimman lähellä komission ehdotusta. Kiitos. Näin päätämme tämän kohdan käsittelyn ja siirrymme kohtaan 12. Ja puheenvuoron komissiolle herra Viktor Soloveitsikille – joka esittelee meille kodifiointi- ja uudelleenlaatimismenettelyt. Puheenvuoro on teillä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta antaa lyhyt selvennys lainsäädännöllisistä tekniikoista, jotka liittyvät uudelleenlaadintaan ja kodifiointiin. Kuten tiedämme, unionin lainsäädäntöä muokataan usein ja tämä välillä tarkistusten kasautumisen jälkeen aiheuttaa sen, että teksti on hankalasti luettavissa. Me käytämme kodifiointia ja uudenlaadintatekniikoita, jotta voisimme yksinkertaistaa laillisia tekstejä ja tehdä niistä avoimempia ja helpompia. Nämä säännöt liittyvät kahteen vuoden 1999 ja 2009 toimielinten välisiin sopimuksien kodifiointi on ähm, menettely, jonka kautta olemassa olevat säädökset äh, korvataan ja niitä muokataan yhdellä tai useammalla äh, säädöksellä. Ne eivät muuta sisältöä. Kodifioinnin leimaava piirre on se, että sisällöllisiä suuria muutoksia ei tehdä. Se säilyttää lainsäädännön sellaisenaan. Vain pienet muutokset ovat mahdollisuuksia, mahdollisia muodolliset muutokset ovat mahdollisia, ne eivät muuta kuitenkaan sisältöä. Äh, parlamentin oikeudellinen yksikkö, neuvosto ja komissio ähm, tekevät töitä, tarkastelevat komission aloitetta ja tarkastavat, että tilanne on sellainen, että kyseessä on puhtaasti kodifiointi. Kodifiointi äh, on unionin tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukainen, mutta luonnollisesti kaikkia osapuolia pyydetään kunnioittamaan sitä seikkaa, että uusi teksti ei saa sisältää äh, sisällöllisiä muutoksia. Uudelleen annetaan toisenlainen menettely, joka yhdistää sekä kodifioinnin että muokkaaminen. Meillä on uusi uudelleen teksti, johon on tehty kolme interventiota. Ensinnäkin ähm, merkittäviä tarkistuksia on tehty olemassa olevaan lainsäädännölliseen tekstiin äh, ja ne osat säädöksistä, jotka eivät muutu, on kodifiointu ja kolmannekseen meillä on äh, aikaisemman säädöksen kumoaminen ja sen äh, korvaaminen uudella säädöksellä. Äh, selkeästi tulee erot ottaa uudet tarkistukset ja sellaiset osat, johdanto-osaa, jotka muuttuvat eh, aikaisemmin muuttumattomana säilyvistä osista. ehdotuksia tarkastelevat myöskin äm, kolmen äh, oikeusyksikön neuvoa antavat eh, työryhmät ja ne tarkastavat, että muita sisällöllisesti muuttavia seikkoja tekstin ole tehty kuin ne, jotka on sellaisiksi nimetty. Jälleen kerran kaikkien toimielinten täytyy noudattaa pelin sääntöjä toimielinten välisen sopimuksen osalta, joka koskee uudelleen laadentaa ja tehdä muutoksia vain niihin osiin säädöstä, jotka on identifioitu uudeksi osaksi. Mitä tulee ehdotuksiin, joiden kautta ilmenee, että on tarpeen tehdä uusia sisällöllisiä tarkistuksia uudelleenlaadinnan kohdalla. Näin voi tapahtua tämän kaltaisessa tilanteessa. Toimijoiden välinen sopimus vaatii, että nämä tarkistukset tehdään yleisten sääntöjen mukaisesti komission aloiteoikeuden kautta, eli näitä uudistuksia ei voida menettelyn puolessa välissä tuoda mukaan. Ne vaativat tyypillisen menettelyn ja komission uudelleen laadinta-aloitteen muuttamista. Kaikki viime vuosien aikana komissio on ilmaissut toiveensa käyttää useammin uudelleen menettelyä ja esittänyt toiveensa parlamentille tätä ei olla vielä onnistuttu toteuttamaan monien äh, lainsäädännöllisten menettelyiden osalta, mutta komissio yhä jakaa tätä, äh, jatkaa tätä äh, toivittaan ja toimii, että parlamentti täysin sitoutuu olemassa oleviin sääntöihin. Tämä menettely loisi pohjan uudelleen laadinta menettelyn useammin tapahtumalle tehokkaammalle käytölle. Parlamentti on avainroolissa tässä toiminnassa, äh, jotta se sujuisi tehokkaasti. Lopultakin mitä tulee kodifiointi- ja uudentalaadinta ehdotuksiin, joita äh, on muokattu, jotka ovat olleet tämän äh, kokouksen esityslistalla, haluaisin muistuttaa, että vuoden 2009 yleisen kodifiointiohjelman ohjelman jälkeen yhteisön akien osalta komissio on jatkanut kodifiointitoimia vuotuisen suunnitelman mukaisesti tarpeen mukaan. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tietyn ajan oli mahdotonta kodifioida lainsäädäntö säädöksiä, sillä näihin säädöksiin sisältyy komitologia-osia, jotka tuli muokata delegoiduksi ja täytäntöönpanosäädöksiksi. Olemassa olevien lainsäädännöllisten säädösten muokkaaminen teki mahdolliseksi sen, että näitä säädöksiä voitiin uudelleen jälleen kodifioita. Näin on erityisesti monien kodifiointien ja ehdotusten osalta niiden, jotka ovat tämän päivän esityslistalla. Kiitoksia. I thank you, uh, Mrs. Kiitoksia sitten Rova Regner. Uh, danke schön. Also es freut mich sehr, dass wir die Möglichkeit... Kiitoksia. On hienoa, että tänään meillä on mahdollisuus kuunnella teitä, hyvä komission edustaja. Olen erittäin kiinnostunut tästä aiheesta. Minulla on jo käytännön kokemusta näistä uudelleenlaatimisista ja on sanottava, että Bryssel 1 sopimus antoi minulla aika paljon päänsärkyä, kun sitä uudelleen laadittiin. Toimielinten välisessä välinen sopimus sisäl- on tämä pohja. Uudelleenlaatimismenettelyssä kuitenkin on uusia versioita – kun tarkistuksia tehdään paljon ja esitellään myös suuresti erilaisia vaihtoehtoja. Joskus on niin, että komissio ilmoittaa tietyistä muutoksista ja me jäseninä näemme, kuinka ne leviävät erilaisille aloille. Välillä tämä menee aika monimutkaiseksi ja menettely vastaa oikeastaan lainsäädännön, uuden lainsäädännön ed- esittelyä. Toimielinten sitä sopimusta sovellettiin alalla, jossa kyseessä ei ollut Tämä Bryssel 1 sopimuksen tapauksessa asia, jota ajateltiin, että muutettavan usein. Komissio päätti yhden osan muuttamisesta, eksekvaattorin poistamisesta, eikä tiettyjä muutoksia sallittu, jotka kuitenkin olivat olleet tuossa asetuksessa hyvin hyödyllisiä. Nyt komissio sanoi, että joissakin tapauksissa se tekisi hyvin rajallisia muutoksia ja sitten on toisia poliittisesti tärkeitä muutoksia, jotka jätetään vain syrjään. Täällä oli joitakin muutoksia, joita ei otettu käsiteltäväksi, koska ne eivät kuuluneet asiaan. Tällainen uudelleenlaatimisen menettely pitäisi analysoida koska komissio antaa niin vähän liikkumavaraa parlamentille ja neuvostolle, että täällä on paljon alueita, jotka jäävät kokonaan ulkopuolelle, kun valitaan tämä uudelleenlaatimismenettely. Näin ollen lainsäätäjän toimintaa rajoitetaan liikaakin, eikä meillä ole mahdollisuuksia käsitellä tiettyjä tarkistuksia, jotka olisivat mielestämme tärkeitä. Tämä on asia, jota olisi parannettava eli, kos eli sitä, millä perusteella otetaan asioita tähän menettelyyn, jos on näin suppea liikkumisvara. Minun mielestäni tämä todella rajoittaa lainsäätäjän toimintaa. Thank you. Any other request? Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? I do not see any. Puheenvuoropyyntöjä ei näy. Haluaisiko komissio vastata? Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastauksena voin vain uudelleen vahvistaa sen, että komissiolle on keskeisen tärkeää, jotta sen aloiteoikeus säilyisi, se, että kaikki toimielimet noudattavat sääntöjä uudelleenlaadinnan osalta jotta meillä olisi uudelleenlaadinnan yleisempää käyttöä, on erittäin tärkeää, että näitä sääntöjä noudatetaan. Ja tässä yhteydessä saattaa muuttua tarpeelliseksi sitten tarkistuksia ja tämän prosessin aikana voi käydä ilmi, että muitakin tarkistuksia tarvitaan, mutta tässä tapauksessa, jos näin käy, on tarpeen pyytää komissiota esittämään muokattu aloite uudelleen laatimiseksi. Kaikki pyrkimykset prosessin aikana, uudelleenlaadintaprosessin aikana lisätä tähän muokkaamattomaan aloitteeseen lisätarkistuksia vaarantaisivat komission oikeuden aloiteoikeuden ja jarruttaisivat sitä, että uudelleenlaadintaa voitaisiin useammin käyttää. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Voimme siis päättää tämän esityslistan kohdan ja siirrymme kohtaan 31 esityslistalla. Kyseessä on ehdollisen pääsyyn perustuvien ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen sopimus. Olen esittelijä, joten voisin sanoa muutaman sanasen asiasta tämä esityslistan kohta on kaikkein vanhin asia, jonka valiokunta on ottanut käsittelyyn vuonna 2010 joulukuussa komissio teki tämän aloitteen, joten kyseessä on lähestulkoon neljä vuotta tekeillä ollut asia. Ja minä olen entisen juurivaliokunnan puheenjohtajan Klaus-Heine Leinen jälkeen esittelijänä tässä asiassa. Tässä periaatteessa puhutaan siitä, että pyrimme taistelemaan niitä laittomia eroja vastaan, jotka koskettavat televisiopalveluiden käyttöä. Tämä koskettaa sekä televisio- että radiojakelua ja internetpalveluja. Vuonna 1999 komissio alkoi luonnostella eurooppalaista yleissopimusta, joka liittyy oikeudelliseen suojaan tällaisten palveluiden osalta. Monet eurooppalaiset äh, valtiot, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, voivat äh, tarjota mahdollisuuksia hakkeroida olemassa olevia palveluja, jos niiden laillinen järjestelmä ei luo sanktioita hyvin eh, tämän tyyppisen hakkeroinnin osalle. Tämän vuoksi oli tarpeen vuoden 1999 direktiivin eh, sovellusalaa laajentaa ja luoda mm, todellinen eurooppalainen puitteisto näiden palveluiden mm, suojelua varten komission tekemät kuulemiset tämän asian osalta olivat suotuisat ja tämä yleissopimus, joka luotiin vuonna 2001, on täysin yhtäpitävä direktiivin kanssa. Tässä on vain sanamuotoeroja eri kohdissa. Kuitenkin ennen kuin neuvosto pystyi pyyntämään parlamentin hyväksyntää tämän yleissopimuksen sopimis, solmimiselle. Komissio vei asian tuomioistuimeen sanoen, että neuvosto oli käyttänyt väärää oikeusperustaa tämän päätöksen osalta yleissopimuksen allekirjoittamisen suhteen. Sen sijaan, että perussopimuksen artikla 200 seitsemän yleisen kauppapolitiikan osalta oltaisiin käytetty, kuten komissio ehdotti. Neuvosto käytti seutsopimuksen 114 artiklaa koskien harmonisointia sisämarkkinoilla. Vaikka parlamentilla ei tässä yleissopimuksen allekirjoittamismenettelyssä ole roolia, tämä tuomioistuin tapaus vaikuttaa mahdollisuuteen saada tässä asiassa yleissopimuksen allekirjoituspäätökseen, koska neuvosto on toiminut asiassa kuulematta parlamenttia. Vuonna 2013 tuomioistuin päätti asian komission eduksi. Artikla 207 seutsopimuksessa oli sen mukaan oikea oikeusperusta liittyen yleiseen kaupapolitiikan Italian puheenjohtaja kaudella komissiota on pyydetty esittelemään tämän asian eteneminen ja nykyinen tilanne neuvoston työryhmässä parlamentin tarkoitus tehtävänä on antaa tälle prosessille hyväksyntänsä eri neuvoston kantojen suhteen ennen kuin tämä valiokunta voi tehdä luonnoksen asiasta. Antaisin nyt Jika Bauelle puheenvuoron. Hän voi Euroopan komission DG Connect osastosta esitellä asian teknistä puolta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi. Niin tämä on todellakin... You can hear me? Okay. Thank you, Mr. Niin puheenjohtaja, kiitos. Tämä on todellakin hyvin vanha asia. Ja kun se on vanha, on niin, että ensimmäistä marraskuuta tämä asia on nyt siirtynyt eh, DJ pääosasto Martista pääosasto Connectille. Me olemme siis uusi pääosasto käsittelemässä tätä asiaa. Tämä nyt hiukan täydentääkseni tätä historiallista katsausta, joka täällä Anne esitettiin. Minulla ei kovin lisättävää siihen, mitä te totesitte, koska todellakin meillä on direktiivi vuodelta, vuodelta 1998 ja sitten olemme alkaneet neuvottelut neuvoston kanssa, jotta lainettaisiin tätä samaa oikeudellisen suojan pohjaa ja että saataisiin myöskin tehokkaita sanktioita. Siis tätä näiden maiden kanssa, jotka ovat EUn rajamaita, mutta jotka eivät kuulu Euroopan ilmiksi Serbia, Ukraina, joissa on todellakin paljon salakuljetusta, joka koskee tällaisia laitteita. Olemme ehdottaneet neuvoston päätöstä, jotta liityttäisiin tähän eurooppalaiseen ylisopimukseen – se on perustettu, perusteltu sisämarkkinamääräyksiin, joita on perustamissopimuksessa neuvosto väärällä oikeusperustalla. Käynnistimme toimet neuvostoa vastaan. Euroopan tuomioistuimessa tuomioistuin käytännössä asettui neuvoston kanssa samalle kannalle. Tämä on yksisnomaan EUn kompetenssin kuuluva asia, joten meidän pitää nyt lähteä liikkeelle aivan alusta nyt tämän tuomistuimen päätöksen jälkeen. Olemme siis tehneet ehdotuksen komissiona uudesta neuvoston päätöksestä, joka liittyy sit, koskisi tähän yleissopimukseen liittymistä. Ja tämä on asia, joka on nyt keskusteltavana neuvoston työryhmissä. Meillä oli kokous muistaakseni kolmas maalis, marraskuuta tänä vuonna – audiovisuaalisessa työryhmässä, neuvoston audiovisuaalisessa työryhmässä, joten tässä mitä nyt lopettaa, koska käsittääkseni puheenjohtajavaltion pitää kertoa, mihin suuntaan ollaan menossa. Kiitos puheenjohtaja. I give the floor to Mr. Car- Paljon kiitoksia. Annan puheenvuoron Carlo Imarinsiolle, Italian puheenjohtajan edustajana. Kiitoksia puheenvuorosta puheenjohtaja. Neuvosto tukee täysin yleissopimuksen tavoitteita, joka koskee väärennettyjen tuotteiden torjuntaa. Tämä liittyy selkeästi tähän ehdolliseen pääsyyn. Neuvosto pitää tärkeänä myös sitä, että Euroopan unioni liittyisi tähän Euroopan neuvoston yleissopimukseen. Kun huomioidaan tuomioistuimen tuomio, Eli tämä tapaus C137 kautta 12. Neuvosto on viime huhtikuussa hyväksynyt uuden päätöksen, joka koskee yleissopimuksen allekirjoittamista. Päätös perustuu oikeusperustalle, josta tuomioistuin päätti. Päätös lähetettiin sitten Euroopan parlamentille tiedoksi toukokuun alussa. Seuraava askel koski sitä, että hyväksyttiin päätös koskien yleissopimuksen päätelmiä tekstin käsittelyn aikana. Neuvoston työryhmässä kuitenkin vaikutti siltä, että täällä oli vielä avoimia kysymyksiä koskien Euroopan unionin yksinomaisen toimivallan käyttöä monen keskisissä sopimuksissa, jotka liittyvät tähän yleissopimuksen artikla 9 ja 10, olivat kohtia, jotka aiheuttivat tiettyä epävarmuutta. Näiden artik- artiklojen mukaan Euroopan unioni ei voisi täysin toteuttaa yksinomaista toimivaltuuttaan, koska yleissopimuksen yhdeksän artiklan mukaan Euroopan unionilla olisi oikeus monenkeskisissä neuvotteluissa samanlaiseen äänimäärään kuin yleissopimukseen liittyneiden jäsenvaltioiden määrä. Tämä asia on vielä auki työryhmässä neuvostossa. Nyt pyrimme löytämään mahdollisen ratkaisun. Ja heti kun siihen päästään, niin se toimitetaan koreperiin. Toivomme, että ratkaisu löydettäisiin kuitenkin vuoden loppuun mennessä, luultavasti joulukuussa. Tämän jälkeen asiakirja toimitetaan parlamentille hyväksyntää varten. Neuvosto on vakuuttunut siitä, että mit, että se haluaa mahdollisimman pian toimittaa parlamentille ja tälle valiokunnalle tämä asia. Grazie. Uh, okay, thank you very much. Thank... Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä aikataulunäkymästä myöskin. Nyt haluaisin avata keskustelun. Onko jäseniltä puheenvuoropyyntöjä? Do not see any uh, request. Kukaan ei tunnu esittämään puheenvuoropyyntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraava askel on se, että neuvosto virallisesti pyytää parlamentin hyväksyntää tämän yleissopimuksen solmimiselle ja kun tämän pyynnön saamme, seuraava askel on se, että minä teen mietintöluonnoksen, josta sitten keskustellaan täällä valiokunnassa. Paljon kiitoksia. I cannot. Näin voimme tämän esityslistan kohdan sulkea ja siirrymme kohtaan 33. Kyseessä on Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust. Marinho E. Pinto, esittelijä, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksen puheenjohtaja. Esta komissio emitir uma opinião, emitir un um parecer. Niin, kyseessä on lausunto, joka koskee Eurojustin uudelleenjärjestelyjä. Tätä on käsitelty Libe-valiokunnassa. Haluaisin heti kättelyssä sanoa, että tästä asiasta on asia viime kaudelta. Axel Foswell, tämän valiokunnan varapuheenjohtaja, laatisen sen ja ensimmäisessä käsittely... Niin, nyt kun olen tämän asiakirjan nopeasti lukenut, niin mielestäni tässä on kaikkein tärkeimmät asiat mukana. Ja haluaisin jo kiittää eurovossia Eurojustin oikeudellisten kehysten yksinkertaistaminen on tässä tarkoituksena. Ja kuten Ravos on hyvin sanonut, täällä on muutamia asioita, joita meidän on käsiteltävä. Ensimmäinen koskee tietosuojaa ja sitä, mikä tulee olemaan henkilötietojen suojaa valvova elin. Aikaisemmassa mietinnössä taikka itse asiassa tässä Europol-kysymyksessä henkilötiedoista huolehtii Euroopan tietosuojaviranomainen. viranomainen Olisi pohdittava, voisiko se tässäkin olla samassa roolissa. Silloin kun oikeusjärjestelmän riippumattomuus on, on kyseenalainen. Tässä on myös puhuttu Eurojustin mahdollisesta yhdistämisestä Europoliin. Ehdotus on syntynyt johtuen rikollisuuden kasvusta Euroopan unionissa. Erityisesti hyvin järjestäytyneen rikollisuuden nouseminen, erityyppinen talousrikollisuus ja laiton kauppa, lapsipornografia ja muut tyyppinen rikollisuus. Minun käsittääkseni vastaus näihin ongelmiin nostaa esiin keskeisen ongelman. Mikäli Euroopan unioni ei saa aikaan tämän tyyppisten ikään kuin, osa, ikään kuin liittovaltion federaalisten rikosten eh, questões eh, que poderão levantar-se sobre... Jos ei näitä rikoksia siis tyypitetä tästä nousee kysymyksiä koskien unionin tilannetta, jonka, sove- jonka toimivalta itse asiassa kuuluu ainoastaan jäsenvaltioille. Olkoon sitten kyseessä rikostutkinta, syyttäjän toiminta tai tuomioistuimet, joille tietenkin on viimeinen sanansa sanottavana tässä. Eli olisi oltava Euroopan unionilla elin, jonka kautta voitaisiin käsitellä asioita, joilla, joiden osalta jäsenvaltioilla on yksinomainen to, toimivalta. Tämä saattaa tuoda ongelmia ja meidän olisi siihen otettava aikanaan kantaa. Sitten on kysymyksiä, jotka liittyvät Eurojustin johtorakenteeseen, puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan, virkamiesten toimintaan. Pitäisikö näiden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan olla vira, no, virkamiehiä, EU-virkamiehiä vai niin kuin täällä todetaan, voisivatko he olla jäsenvaltioiden virkamiehiä? Seuraan suurvat, kiinnostuksella varapuheenjohtaja Fossin tekemää työtä, koska minusta siinä on mukana merkittävimmät kohdat ja niin, että voisin laatia tasapainoisen lausunnon. Thank you very much, Mr. Foss. Paljon kiitoksia, edustaja Foss. Vielen Dank auch dem Kollegen Pinto. Kiitos myös kollega Pintolle siitä, että hän viittasi tähän mietintöön, Eurojust ja Eurojustin uudistaminen pohjimmiltaan ovat läheisessä yhteydessä Euroopan äh, syyttäjäviranomaisen luomiseen kanssa. Ja niin kauan kuin me tiedä, tuleeko sitä ja miten, jos tulee, on hyvin vaikea Eurojustia saada tähän sopeutettua. Me olemme komissiossa mietinnössä pyytäneet komissiota selittämään, miten Eurojustin uudistamiseen tulisi suhtautua – jos vain y- on tällaisen vahvistetun yhteistyön menettely tuloksena tästä syyttäviranomaisten kesken, joten pitäisi oikeastaan odottaa, mitä tapahtuu tälle syyttäviranomaiselle, jotta nähdään, miten asia saadaan Eurostin osalta hoidettua. Pohjimmiltaan, jos katsomme asiaa objektiivisesti, olemme kynnyksellä – pohtimassa sitä, pitäisikö Euroopan tasolle luoda rikosoikeudellinen ulottuvuus, nimittäin eh, meillä on, jos meillä on tämä syyttäjäviran, meillä on Europol, joka on poliisi, poliisitaso, meillä on tuomioistuin, mikä meiltä puuttuu viime kädessä on ö, eh, sellainen tuomioistuin, joka tässä olisi täydentävänä tekijänä ja samoin myöskin sitten menettelyoikeudet, mutta näyttää siltä, että rohkeutta ja tahtoa ei oikein ole. Ehkä pitäisi vielä 10-15 vuotta olla tilanteessa, jossa on jotenkin tällainen kummallinen osa-alue, jossa jotakin tehdään jollakin tavalla ennen kuin asiat tehdään kunnolla, ja olisi tietysti parempi, jos ne alun perinkin tehtäisiin kunnolla. Sisällöllisesti katsottuna toimivaltakiista Eurojustin ja Euroopan syyttäviranomaisen välillä voi tulla mutta meidän täytyy kysyä, missä määrin komission edustajat, jotka on mainittu tässä kollegiossa ja toimeenpano komiteassa Eurojustissa, mihin heitä tarvitaan. Minä en ainakaan tällä hetkellä näe, että tämä olisi välttämätöntä. Ja sitten toimipaikkakysymys, joka liittyy tähän, jos nämä instituutiot, jos niin pitäisi harjoittaa yhteistyötä, niin pitäisi olla samassa paikassa. Budjettikysymykset, jotka tähän liittyvät myös. Joten tällä hetkellä, ja tämän tulen myöskin sanomaan varjoistuneiden kokouksessa, että meidän täytyisi odottaa, mikä on kehitys syyttäjäviranomaisen osalta, jotta me voimme toimia asianmukaisesti Eurojust-kysymyksessä. Uh, thank you, Mrs. Kaufmann. Ja, vielen Dank. Kaufmann. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kahdelle edelliselle puhujalle. Monet asiat, jotka on todettu, voin sanoa, että olen täysin samaa mieltä. Ongelma Eurojustissahan on se, että meidän täytyy sopimuksessa Euroopan unionin toimisesta sen mukaisesti joudumme toimimaan euroskysymyksiä. Tässä on menettely samana kuin kysymys kuitenkin tästä eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta, joka on neuvoston käsiteltävänä ja että olisi tärkeää meidän tietää kuitenkin, miten pitkälti neuvottelut neuvostossa ovat keskustelut edenneet tästä syyttäjäviranomaista puhuttaessa, jotta voitaisiin nähdä, mikä on suhde Eurojustin ja tämän syytäviranomaisen välillä, miten saadaan oikeaan yhteyteen. Jos katsoo alkuperäistä tekstiä, niin tämä eurooppalainen syyttäjäviranomainen toimisi vain siinä tapauksessa, että on kysymys rikoksista, jotka koskevat unionin taloudellisia etuja. Tämä on selkeästi määritelty, ja jos me nyt katsomme sitten Eurojust-esitystä, siellä on liite 1, jossa tämä kohta tulee uudestaan esille. Tämä on siis keskeinen kysymys, enkä nyt oikein tiedä, onko neuvosto pystynyt tätä konfliktia sisällöllisesti ratkaisemaan. Haluaisin tarttua siihen, mitä herra Marinho de Pinto sanoi, joka liittyy suhteeseen Europoliin. Minusta tässäkin meillä on ongelma, sillä jos me katsomme näitä, tätä luetteloa näistä eri ö, ö, rikoksista, se on nyt tämän Eurojustin ja ö, syyttäjäviranomaisen välillä hiukan erilainen, joten minusta tämä ei käy, näiden pitää olla samankaltaiset. Sitten vielä lopuksi mm, asia, joka minusta on tärkeä ehdotuksessa, joka koskee eurojustia, on se, että siinä puhutaan siitä, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti saisivat tärkeän roolin eurojustin seurannassa. Ja minusta tämä on sellainen asia, joka meidän kollegojemme mm, intressien mukaisesti, jotka istuvat kansallisissa parlamenteissa, on asia, jota pitäisi käsitellä huolellisesti, koska tässä on kysymys sellaisesta asiasta, että virastot, ja Eurojusthan olisi virasto, että virastojen toimintaa seurataan parlamenteissa, ja tässä tarvitaan myöskin johdonmukainen yhteys suhteessa muihin virastoihin, joita on Euroopan tasolla lukuisia. Bom, Sr. Presidente, pouco mais a acrescentar, mas já agora diria só duas palavras sobre, sobre este ponto. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä ei ollutkaan paljon lisättävää, vain muutama sananen näihin kysymyksiin, joita aikaisemmat puhujat toivat esiin liittyen Europolin ja Eurojustin suhteeseen. Minä olen lakimies ja on hyvin humanistinen koulutus ja tämä oikeusvaltioperiaate on hyvin lähellä minua yleisen syyttäjän virasto mielestäni on tietynlainen oikeusministeriö, joka valvoo tätä kaikkea. Tuomareiden tulee olla johdossa. Ongelmia on olemassa minun maassani Portugalissa. Oikeusministeriön ihmisiä on poliisivoimissa mukana. Poliisivoimat riippuvat, riippuvaisia kahdesta tahosta hallituksesta rikosoikeuden alalla ja sitten julkishallinnon hierarkiasta, koska hallitukselta tulee sen budjetti ja valvonta, mutta kuitenkin samaan aikaan ne riippuvat julkishallinnosta myöskin. Eli on olemassa tiettyjä epäilyksiä siitä, kuinka tietyt seikat katetaan ja kuinka rikos, oikeudellisissa kysymyksissä rikostapauksiin voidaan puuttua, sillä rikollisuushan on hyvin järjestäytynyttä ja se tulee muuttuu nopeasti prioriteetiksi. Sen pitäisi olla Euroopan unionin ja Euroopan unionin toimielinten prioriteetti. Meidän täytyy taistella rikollista toimintaa vastaan ja meidän tulisi vaatia, kaikkien Euroopan unionin kansalaisten tulisi vaatia kaikissa niissä maissa, joissa rikosoikeudellinen tutkinta on haurasta, muutosta, sillä tämä aiheuttaa valtavia vahinkoja kansalaisille, eikä tällaista voida hyväksyä. Äh, Paljon kiitoksia, kun muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Me voimme tämän äh, kohdan sulkea toistaiseksi ja jatkaa kohtaan 4, 34. Äh, Kyseessä on ehdotus ähm, Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi, jonka tarkoituksena on periaatteessa kasvattaa union tuomioistuimen tuomareiden määrää. Maria Pinto. Niin, olen esittelijä. Minut on sellaiseksi tässä nimitetty. Tässä on kysymys asetuksen muuttamisesta. Kysymys on siitä, että muutetaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntöä lisäämällä tuomareiden lukumäärää. Euroopan oikeudellinen rakennehan on sellainen, että meillä on tuomioistuin ja sen alapuolella on yleinen tuomioistuin ja sitten, ja sitten virkamiehen koskevat tuomioistuin. Olemme saaneet ehdotuksen asiasta jo neljä vuotta sitten – ehdotuksen tuomarien lukumäärän nostamisen 28-40. Ehdotus on hyväksytty. Ongelmalliseksi tämä sitten muuttui vasta kun lähdettiin tuomarien konkreettiseen nimittämiseen, koska jäsenvaltiot eivät päässeet yksimielisyyteen 28 tuomaria ja 28 jäsenvaltiota, joten jokaisella jäsenvaltiolla on yksi tuomari mutta kun lukumäärä nousee 40, se merkitsee sitä, että on 12 uutta tuomaria, mutta jäsenvaltiot ovat keskenään päässeet yksimielisyyteen asiasta, sillä kuten sanottu, koska 40 ei vastaa 28, eli jäsenvaltion lukumäärä, eli päädyttiin umpikujaan. Tästä syystä aihe on nyt täälläkin esillä. Tuomioistuin esittää nyt uutta muutosta konkreettisesti. En, ei nimitettäisi 12 uutta, vaan vielä kerran 28 tuomaria, eli kaiken kaikkiaan 56. Ja ensimmäisen asteen tuomioistuin tai viran, virkamiehen koskeva tuomioistuin siis se, se lopetettaisiin, joten olisi ensimmäinen oikeusaste ja sitten toinen instanssi sen lisäksi. Joten kokonaisuudessaan tässä yleisessä tuomioistuimessa olisi 56 tuomaria. Tulemme tutkimaan tätä esitystä. sieltä on keskusteltu myöskin puheenjohtaja Pavel Sobodan kanssa – ja aikanaan meille esiteltiin syyt siihen, miksi tuomarien lukumäärää tulisi nyt korottaa. Ja, ja olette jo kuullut tämän istunnon alussa, että kolmas joulukuuta valiokunta menee käymään Strasbourg, Luxemburg, menee käymään Luxemburgissa paikan päällä tuomioistuimen edustajien kanssa tavatakseen ja niin, että voidaan keskustella paikan päällä myöskin tästä kysymyksestä. Ja sen jälkeen tulemme sitten työstämään ehdotuksen, joka koskee tätä muutosta. Ydinkysymys on seuraava. On satoja menettelyjä, jotka, joiden käsittely ei etene tehtyjen päätösten lukumäärä vuodessa on alhaisempi kuin esitettyjen kanteiden määrä. Ja nyt paras tapa pikaisesti saada hoidettua tätä asiaa ja samaan aikaan myöskin säästäväisesti on tuomarien lukumäärän korottaminen. Tätä kautta voidaan yksinkertaistaa prosessia ja voidaan sitten katsoa ja analysoida sitä, millä tavoin toimitaan parhaiten niin, että päästään asioissa eteenpäin ripeästi ja saadaan nopeasti aikaan päätöksiä. Merci, euh, monsieur le, le président. Kiitokset puheenjohtaja. Luulenpa, että voimme yhtyä esittelijään ja todeta, että tuomioistuimen tilanteesta on tullut kestämätön. Yli kolme vuotta kaikki ovat olleet yhtä mieltä siitä, että, tuomio, että ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomariden määrää on lisättävä. Ja vaikka tuomioistuin on muuttanut työskentelytapoja, niin viivästykset ovat hyvin pitkiä. Kaikesta huolimatta oikeusvaltiossa ei voida hyväksyä tilannetta, jossa oikeus toimii liian hitaasti. On siis lisättävä tuomareiden määrää. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ehdotus, jonka mukaan kaksinkertaistetaan ensimmäisen asteen mm, tuomioistuimen tuomareiden määrä on liiallista – konsensusta on siitä, että tarvitaan noin 9-12 tuomaria lisää. Olen aina ollut sitä mieltä, että meidän olisi löydettävä järkevä kierrätysjärjestelmä, jonka mukaan nimitettäisiin riittävästi tuomareita. Meille tulee keskustelu tästä asiasta Luxemburgin tuomareiden kanssa, mutta nyt pallo on kyllä neuvoston kentällä. Parlamentti on antanut myönteisen kantansa, neuvosto ei ole kyennyt pääsemään konsensukseen, joten tässä meidän on nyt tultava toimeen neuvoston tekemien päätösten kanssa Euroopan oikeuden ja oikeudenkäyttäjien edun mukaisesti. Kiitoksia. Thank you, Mr. Rajev. Kiitoksia, edustaja Rajev. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olemme kaikki saaneet kirja, joka Euroopan parlamentille lähetettiin. Herra Skuris sen 13. lokakuuta lähetti. Kiinnittäisin huomionne seuraavaan tapaukseen, joka mainitaan tässä kirjeessä. Se koskettaa tätä puheenaihetta. Kyseessä ovat vaikeudet, joita tuomioistuimessa on, kun virkamiestuomioistuimen jäseniä halutaan nimittää. Kuten tiedätte, tämä on ensimmäinen erikoistunut tuomioistuin tuomioistuimen sisällä, jossa on vain seitsemän tuomaria. Heidät nimitetään. Neuvosto nimittää heidät yksimielisesti Euroopan unionin laajuisen valintaprosessin jälkeen ja riippumaton komitea tekee ehdokaslistan ennen tätä. Neuvoston täytyy hiljattain kaksi uutta tuomaria nimittää ja täydentää tätä valintaprosessia. Näin on aikaisemmin tehty ja vaikuttaa siltä, että neuvoston ähm, puheenjohtaja vaikuttaa olemaan sitä mieltä, että tämä äh, toimi tämä uudistus on jäädytetty. Ähm, kun vuoden 2016 lokakuussa yleinen tuomioistuin ja äh, virkamiestuomioistuin yhdistää, vaikka parlamentti on hyväksynyt tämän ähm, nykyisin vireillä olevien äh, tapauksen jäädyttäminen vuonna 2016 ei sitä ole. Ähm, tällä hetkellä kolme kandidaattia on nimitty, tuomareksi ja äh, Bulgaariasta kaksi, mutta neuvosto on jäädyttänyt heidän nimittämisensä ja samaan aikaan äh, kaksi tuomioistuimen äh, jäsenen nimittämistä on rauennut. Hyvä puheenjohtaja, uskon, että tämä äh, jäädyttäminen aiheuttaa oikeusvarmuuden kärsimistä, estää tuomioistuimen toimintaa ja aivan selkeästi haittaa oikeuden toteutumista tehokkaasti. Tämän lisäksi ähm, se, että neuvosto ei ole onnistunut kahta uutta tuomaria nimittämään, se ei ole täyttänyt perussopimuksen mukaista velvollisuuttaan äh, presidentti Skurs sanoi, että nyt jo voidaan havaita tämän umpikujan negatiivinen vaikutus oikeuden käyttöön, sillä äh, vireillä olevien tapauksien käsittelyä ei voida taata. Minä haluaisin nyt neuvoston läsnä ollessa kysyä, miksi ähm, virkamiestuomioistuimen tuomarien nimittäminen on jäädytetty ja miksi tästä on tehty ähm, ehdollinen asia yleisen tuomioistuimen uudistamisessa. Miksi äh, neuvosto on kahden ähm, tuomioistuimen jäsenen nimittämisen kohdalla myöskin Paul Mahonin yhdistyneessä kuningaskunnassa äh, kieltäytynyt toimimasta ja rotaatioperiaatteen mukaan nimittänyt listalta kaksi ehdokasta. Ettekö ole sitä mieltä, että tämän ehdokkuusmenetelmän jumiuttaminen aiheuttaa hyvin vakavasti syrjintätilanteen ja tasapuolisuuden vaarantumiseen. Ja samoin haluaisin tiedustella, voisiko komissio tehdä neuvostolle suullisen kysymyksen asiasta. En näe mitään järkeä siinä, että me pyrimme löytämään ratkaisun tuomioistuimen ongelmiin, kun neuvosto on niitä pahentanut. Jos tarvitsette lisätietoa tästä asiasta, mielelläni tarjoan sitä. Kiitoksia. En ole varma, että neuvoston edustaja on paikalla vastaamassa näihin kysymyksiin, mutta ehkäpä komissio voisi myöhemmin esittää kysymyksen. Edustaja Le Breton. On a évoqué tout à l'heure. De... Hetki sitten useaan kertaan viitattiin kansalliseen byrokratiaan, mutta koskaan ei luovuta mahdollisuudesta lisätä eurooppalaista byrokratiaa. Kaikenlaisia virastoja on perustettu ja tällä teillä jatketaan. Nyt nähdään, että tuomioistuin itsekin on tässä pelissä nyt ehdotetaan aivan järjettömällä tavalla tuomareiden määrän kaksinkertaistamista niin, että siirrytään 28-56 tuomariin. Kaksi vastalausetta. Ensinnäkin taloudellinen vastalause. Tämähän jälleen kerran nostaa Euroopan oikeuslaitoksen kustannuksia Useissa tutkimuksissa on arvioitu, että yksi tuomari maksaa miljoona euroa vuodessa, eli 28 miljoonaa vuodessa tulee lisää näistä tuomareista. Muistutan teitä siitä, että Euroopan unionin budjetti on jo nyt hyvin vahvasti alijäämäinen, ja tämä on perussopimusten vastainen tilanne. Olisi siis jo aika tulla järkiimme tässä talossa. Jäsenvaltiota kyllä halutaan suitsia, mutta itseämme emme. Ja sitten poliittinen vastalause kyseessä ei ole vain tekninen uudistus. Kun lisätään näin merkittävällä tavalla tuomareiden määrää, annamme paljon enemmän poliittista painoa Euroopan unionin tuomioistuimelle, sen, painoarvo vain lisääntyy tästä. Onko tämä toivottavaa demokratian kannalta? Tuomioistuimelle tulee niin paljon vapaa-aikaa, että ehdotetaan, että myös virkamiestuomioistuin yhdistettäisiin tähän. Tässä ollaan siis menossa. Tämäkään ei vielä riitä. Kaikki hallintokeiden oh, asiantuntijat tietävät, että elin tuo kyllä tuo toimia mukana, eli kyllä tuomareille työtä löydetään. Kuinka? No sillä tavalla, että yhä enemmän kehitetään periaatteita, jotka menevät perussopimuksen ulkopuolelle. En nyt haluaisi muistuttaa teitä, että että EUn lain ensisijaisuus ei ole missään sopimuksessa mukana, vaan se on tuomioistuimien kutoma keksintö. Minun mielestäni tarvitaan toisia ratkaisuja, joita voidaan ratkaista tuomioistuimen ongelmat. Ensinnäkin voitaisiin ottaa maalla Ranskan mallista, jossa tuomiot tehdään paljon lyhyemmiksi. Toinen ratkaisu voisi olla se, että otettaisiin mallia Amerikasta ja muutettaisiin tuomioistuin korkeammin korkeimmaksi tuomioistuimeksi, joka käsittelisi kaikki asiat ja joka valikoisi eteensä tulevat jutut. Yeah. Uh, so Mr. Buddha would have the floor. Edustaja Buddha. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o scurtă considerație sau câteva scurte Aivan lyhyt kommentti, tai ehkä lukuisiakin kommentteja, jotka koskevat tätä kokonaisuutta. Täällä sanotaan selvästi, että tuomioistuin ei enää pysty selviytymään työmäärästä, joka kasvaa. Meillä on ongelma. Mitä pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Jos tuomareiden lukumäärä nyt kaksinkertaistetaan, ei se ole mikään ratkaisu. Sillä jos se maksaa miljoona euroa tuomaria kohti, se on liikaa. Ei meillä kannata tähän varaa. Edellinen puhuja sanoi asian aivan oikein. Miksi me emme kehitä kierrätysjärjestelmää, jossa on 8-9 tuomaria, jotka jäsenvaltiot nimittävät kierrätysjärjestelmän mukaisesti, ja tätä kauttahan voitaisiin tuomioistuimen toimintaa saada vauhditettua. Emme tarvitse kaksinkertaista määrää tuomareita, mutta jos ei miten mitään, niin sekään ole mikään ratkaisu. Ehkä voitaisiin katsoa myöskin menettelyjä, sillä yksi asia on selvä. Se päätös, joka tulee liian myöhään, on myöskin jotakin sellaista, millä ei ole mitään merkitystä. Thank you. Uh, does the... Kiitoksia. Haluaako neuvosto kommentoida asiaa? Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, ici, je me présente, je suis monsieur Lagnolo du service. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen neuvoston äh, oikeudesta yksiköstä. En, en siis voi neuvoston puolesta puhua, mutta haluaisin puhua teknisen asian, joka liittyy tähän huomioon, jonka esitti, esitettiin täällä koskien äh, virkamiestuomioistuinta ei ole olemassa mitään neuvoston päätöstä, jonka mukaan keskeytettäisiin virkamiestuomioistuimen tuomareiden nimittäminen, niin kuin puhuja täällä sanoi ainoastaan tässä on lukkotilanne, koska aivan kuten hän sanoi, neuvostossa tarvitaan yksimielisyyttä. Niin kauan kuin yksimielisyyteen ei ole päästy kahdesta nimitysasiasta, jotka piti siis syyskuun 2014 aikana päättää. sitä on siis vain muutama kuukausi aikaa ei ole siis yksimielisyyttä vielä tästä asiasta, ja kun yksimielisyys tarvitaan, niin tästä syystä äh, de facto tilanne on nyt lukkiutunut. Ei tässä ole mitään muuta ongelmaa muuta kuin, että olisi löydettävä yksimielisyys, ja tämähän on vaikea silloin, kun on, on kaksi tuomaria vähemmän tuolla kuin jäsenvaltioita pöydän ympärillä. valinta komitea virkamiestuomioistuimesta on antanut kuusi nimeä. Siinä on nykyinen presidentti ja Portugalin ehdokas kakkosena, bulgarialainen kolmosena ja sitten muita kansallisuuksia sijoilla 4, 5 ja 6 ja paikkoja on ainoastaan kaksi. Tähän on löydettävä ratkaisuja ja toistaiseksi sopimuksen ei ole päästy. Lyhyellä aikavälillä se on mahdotonta. Tästä syystä neuvosto puheenjohtajavaltio on ehdottanut, että tuomioistuin tekisi uuden ehdotuksen, että tuomioistuin teki tämän kokonaisvaltaisemman ehdotuksen, josta voitte varmastikin tulevaisuudessa puhua. Ja siinä, mikäli se saa neuvoston ja parlamentin tuen, niin sen avulla voitaisiin ratkaista yhdellä iskulla sekä virkamiestuomioisten että EU-tuomioistuimen ongelmat hyvin lyhyelläkin aikavälillä, koska jos tuomareita tulisi lisää 28, niin virkamiestuomioistuimen lukkotilanne avautuisi ja voitaisiin hyvin piankin saada nimitettyä nämä kaksi puuttuvaa tuomio, tuomaria virkamiestuomioistuimen siihen asti, kunnes se yhdistetään unionin ja yleiseen tuomioistuimeen myöhemmin. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Olen varma siitä, että Kalo Escobar, toinen vieraistamme, voi meille tässä selventää sitä, mitä nyt on kommentoitu. Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia paljon, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aihe on erittäin tärkeä. Tämä on erittäin tärkeä tuomioistuimelle, sillä kyseessä on äm, yhteisön äh, oikeudellisen järjestelmän toimiminen, mutta myöskin erittäin tärkeä asia Euroopan unionille yleisesti ottaen taloudellisille toimijoille ja oikeudelle. Tiedätte hyvin, kuten esitteli tässä sanoi, minkälainen tausta tällä asialla on. Nämä kolme oikeuden alaa, eli Meillä on kolme tuomioistuinta ja ne ovat vastuussa ja jo vuosien ajan tuomioistuin on tilanteessa, jossa se ei voi lainkaan näitä ähm, kasvavia pyyntöjä, jotka saa käsitellä äh, alun perin tuomareita oli 12 äh, ja äh, parlamentin äh, ehdotus, joka sai tukea neuvostosta huolimatta siitä, että hiukan ongelmia oli sen suhteen, kuinka 12 lisää ähm, tuomaria jaettaisiin, kun jäsenmaita on enemmän tästä huolimatta tukea oli. Mutta jäsenmaat pyysivät uudenlaista tuomarien määrän kasvattamisen menettelyä. Ensimmäinen mahdollisuus oli se, että tarkasteltaisiin tilannetta suhteessa vuoden 2011 tilanteeseen. Ovatko resurssit tässä kasvaneet vai heikentyneet? Tässä on kaksi elementtiä kyseessä meille. Tämä seuraava on tärkeää. Aivan Aluksi näiden tapausten kasvu on ollut vielä voimakkaampaa kuin tuomioistuin vuonna 2011 arvioi. Vuonna 2010 636 tapausta saatiin seuraavana vuonna arvioitiin 950 tapausta saavuun Ja tulevien neljän vuoden aikana kasvun olevan siis tällainen. Ja tämä on erittäin tärkeä elementti, sillä äh, näin tuomioistuin arviointi, että arvioi, että vuonna 2020 se, että äh, tuomareita olisi 26 ei olisi riittävää. Äh, nyt vuoden loppuun mennessä meillä on se noin 1500 tapausta käsittelyssä. Tuomioistuin ei pysty kaikkia tapauksia, jotka saapuvat käsittelemään korteissa rajoissa ja tämä on herättänyt tuomioistuimen huolen ja ollut ehdotuksen taustalla. Vuonna 2011 jälkeen, ehdotuksen jälkeen, jo kahdeksan kertaa tuomioistuin on tahdon, todennut, että tapausten käsittely on vuoden äh, perusoikeuksien artikla 47 rikkonut äm, tapausten käsittelyn kohtuullista aikarajasta. Komissio on tilanteessa, jossa eh, eurooppalaiset yritykset ovat tuoneet eh, tämän kohtuullisen aikajan rikkomisen johdosta korvausvaatimuksia tuomioistuin käsittelyyn. Tämä, eh, nämä vaatimukset ylittävät 23 miljoonaa euroa. Tämä, tämän suuruinen vaatimus korvausvaatimus siis on näiden aikarajan ylittämisten vuoksi. Meillä on neljä tapausta, joissa on todettu, että äh, tapauskäsittelyt ovat ylittäneet äh, aikarajan. Ja tällainen tilanne on siis ollut, mutta se on vielä pahentunut. Se on vielä pahempi kuin mitä kuvittelimme vuonna 2011. Ja tuomioistuin on siis pyrkinyt löytämään mahdollisuuksia vastata tähän ähm, neuvoston puheenjohtajan pyyntöön ja tarkastella, kuinka me voisimme äh, tätä ähm, tapausvyöryä käsitellä äh, ja äh, luonnollisesti ottaen huomioon poliittisen mm, tilanteen tämän ehdotuksen pohjalla. Ja tässä haluaisin, koska minulla on mahdollisuus keskustella jäsenten kanssa, haluaisin kiinnittää huomionne ähm, yksinkertaiseen kysymykseen. Me emme tässä ole kaksinkertaistamassa tuomio tuomareiden määrää. Me pyysimme 12 lisätuomaria ja nyt tarkoituksena on seitsemän virkamies tuomioistuimen tuomaria ä, äh, ottaa mukaan. Ne ovat siis jo paikalla näitä, me emme siis, nämä eivät siis ole lisä äh, tuomareita. Ja tähän me haluaisimme lisätä yhdeksän vuoteen 2019 mennessä kun meillä tulee olemaan vain yksi tuomioistuin ja tuomioistuin, joka toimisi siis perussopimuksen mukaan, jolla kaksi kertaa ja sen ekun sopimuksen mainittu. Pahoittelen pian päätän puheenvuoroni, mutta haluaisin mainita tässä vielä kulut. Putin miljoonasta eurosta tuomaria kohti. Kulut ensimmäisessä jaksossa näiden lisätuomareiden kohdalta, joita me olemme vuodesta 2011 jo pyytäneet, olisivat 11,6 miljoonaa, mutta kyseessä oli 9,4 miljoonaa nettoarvoina tässä, jota kaikkia veroja huomioon, jotka nämä henkilöt maksavat. Tässä on kaikki, siis mukana kabinetti, infrastruktuuri, kaikki 9,4 miljoonaa 12 ensimmäiselle tuomiolle. Sitten seuraava jakso kyseessä seitsemät tuomaria, jotka vuonna 2016 tulevat mukaan 1,9 miljoonia, miljoonaa, 2019 seuraavat 9 tuomaria 7,2 miljoonaa nettona. Eli nämä 28 lisätuomaria yhteensä 18,5 eh, miljoonaa nettona maksaisi. Tämä on luonnollisesti suuri summa, mutta 6,6 prosenttia tuomioistuimen budjetista vain on kyseessä ja 0,3 prosenttia hallintobudjetista Euroopan unionin toimielimissä. Ja tämä olisi se hinta, joka on maksettava, jos me haluamme, että ähm, oikeusvaltuus toimii Euroopassa kunnolla. Ja nyt jos sallitte, päättäisin seuraavan ähm, uudistamatta jättämisen kulut. Olen jo todennut, että 23 miljoonaa euroa on korvauksia vaadittu neljässä tapauksessa. Ja meillä on tällä hetkellä käsittelyssä oikeustapauksia, jotka saattavat aiheuttaa korvausvaatimuksia. Nämä tapaukset eivät välttämättä kantajan eduksi ratkea, tämähän liittyy tuomioistumista, mutta nämä arvot ovat siis niitä, joista me puhumme näissä riita-asioissa, jotka ovat tuomioistuimessa. Kyseessä ovat äh, kil- kilpailuoikeuden riitakysymykset vuonna 2014. Niiden äm, sakkojen taso oli 7 miljardia 100 miljoonaa euroa. 7,1 siis miljardia on nyt jäädytetty pankkitileille. Ne odottavat tuomioistuimen päätöstä. Ne eivät ole nyt näiden yritysten käytössä. Yritykset eivät pysty käyttämään taloudellisen toimintaansa näitä varoja, eivätkä ne myöskään tule Euroopan unionin ähm, talousarvioon ennen kuin tuomioistuin pystyy asioista tekemään päätöksen. Ja nämä riita-kysymykset, äh, nämähän eivät ole valtiontukirjoitakysymykset, eh, jotka mainitsin, ne ylittävät nämä eh, tasot suuresti. Kulujen osalta mielestäni tämä uudistus olisi täysin perusteltua. Kyseessä on eh, alle 20 miljoonaa verrattuna näihin miljardeihin, joista minä puhuin. Mutta kyseessä ei ole vain tämä oikeusasian valiokunnassa voin myöskin sanoa tämän mikä on oikeuden kunnollisen toiminnan hinta Euroopassa, äm, oikeuden suojelun hinta. Tämän vuoksi minä tämän aloitteen ehdot esittelen teille ja toivon, että parlamentti tulee tukemaan tuomioistuinta keskustelussa neuvoston kanssa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Anderson. Anderson. It was interesting to hear. Oli mielenkiintoista kuulla, että oikeustapausten lukumäärä on kasvanut näin huomattavasti. Minä mietin ehkä herra Kaloreskova tietää, mikä on vastaus siihen, miksi tapausten määrä on kasvanut näin huomattavasti. Onko tämä muutos, joka on pysyvä, vai onko kysymys jostakin huonosta onnesta siinä, miten paljon tapauksia on tullut tuomioistuimen käsiteltäväksi. Haluatko vastata välittömästi? Jos teille sopii puheenjohtaja, tähän äh, nousuun on useita syitä. Ensinnäkin tietenkin Euroopan unionin lainsäädännön toiminnan laajentuminen. Mitä enemmän Euroopan unionin äh, lainsäädäntöä on, sitä enemmän tulee riita-asioita, jotka saattavat aiheutua sääntöjen täytäntöönpanamisesta. Yritykset myös tekevät jäsenvaltioissa enemmän ovat tekemisessä keskenään ja tästä tulee taloudellisia riita-asioita. Sitten on teknisiä asioita, tavaramerkkikysymyksiä, jotka tulevat Alicanten virastosta, on REACH-kysymyksiä, jotka koskevat näitä kemikaaleja. Nämä tulivat tuolta Helsingin virastosta. Sitten on kaikki riita-asiat, jotka liittyvät rajoittaviin toimenpiteisiin, jotka koskevat kolmansien valtioiden kansalaisia ja, ja toimia, jotka liittyvät ukrainalaisiin, iranilaisiin, venäläisiin, kaikenlaisia näihin liittyviä riittoasioita tulee. Niitä on jo sata kunta tällä hetkellä. Kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen, että tapausten määrä on nousussa pysyvällä tavalla. Haluaisin vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että olemme valmistelemassa pientä asiakirjaa, jossa on näitä lukuja, joista juuri puhuin, jotka osoittavat, ja tietenkin välitämme tämän sitten teillekin, tämä osoittaa, kuinka kyseessä on pysyvä suuntaus. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron komissiosta herra Keppeneelle. Merci, monsieur le président. Pour ceux qui... Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja komission osalta kun tuomioistuin esitti tämän ensimmäisen tuomareiden lisäyspyyntönsä vuonna 2011 alussa. Komissio antoi muodollisen vastauksen ja tuki täysin tuomioistuimen ehdotusta. Kerrankin oli niin, että komissio ei tehnyt ehdotusta, vaan oikeuden hyvästä mutta komission vastaus on oikeuden hyvästä toiminnasta ja komissioon tämä liittyy suoraan, koska Monet näistä sen päätöksistä on kyseenalaistettu tuomioistuimessa, jota komissiota suoraan kiinnostaa oikeuden hyvä käy, toiminta. Komissio ei ollut ainoa, joka tuki tuomioistuinta. Muistatte varmasti, että Euroopan parlamentti ja itse asiassa myös neuvosto tukivat tätä ehdotusta, jonka mukaan tuomareiden määrää lisättäisiin. Ainoastaan tämä tuomareiden valinta esti tämän toteutumisen. Kuten kansliapäällikkö selitti, riita-asioiden määrä on tuomioistuimessa mm, noussut merkittävästi ja tästä syystä komissio edelleen täysin tukee tuomioistuinta ja on sitä mieltä, että nämä uudet asiat, ajatukset, mitä tuomioistuin on esittänyt, ovat täysin sopivia. Tuomioistuimen ehdotus on myös asteittainen eh, ja huomioi riita-asioiden eh, määrän kehittämisen. Tämä on kolmen portainen ehdotus, joka päättyy vasta vuonna 2019 ja näin asteittain tuomioistuimen työkapasiteettia vahvistettaisiin. Aivan lyhyesti haluaisin vielä lisätä kaksi asiaa, jos teille sopii puheenjohtaja. Tämä on ehkä ainoa kohta, jossa taka johon komissio on suhtautunut vähän kriittisemmin koskien tuomioistuimen ehdotusta. Tämä oli jo vuoden 2011 komission lausunnossa mukana. Komissio on nimittäin sitä mieltä, että kun kyseessä on tuomioistuin, varsinkin tuomioistuin, jossa on 56 tuomaria, sen olisi merkittävällä tavalla muutettava työskentelytapojaan. Ja komissio on sitä mieltä, että perus periaate, joka tuomioistuimen olisi hyväksyttävä, koskisi mm, näiden tuomioiden muodostamisen erikoistumista. Toivomme, että tulevaisuudessa ottaen huomioon tapausten monimutkaisuus ja teknisyys olisi tärkeää, että tuomioistuin järjestäisi osastonsa erikoisalojen mukaan niin, että kullakin osastolla olisi prioriteettina tietyn tyyppiset riita-asiat komissio pitää edelleen kiinni tästä ehdotuksesta. Kolmas kohta. Kuulin, että täällä esitettiin tämä vaihtoehtoinen ajatus, jonka mukaan no, sanotaan, että tuomioistuin ei tarvitse lisää tuomareita, vaan riittää, että tuomareiden avustajien määrää lisätään komission virkamiehenä ja entisenä tuomioistuimen työntekijänä haluaisin todeta, että tuomioistuimien tuomareilla on joka viikko kaksi kolme oikeudenkäyntipäivää ja pari päivää tuomioiden valmistelemisessa ja jäljellä oleva aika on käytettävä siihen, että omaksutaan tuomioluonnoksia, joita valmistellaan. Tuomare, jokaisella tuomarilla on kolme avustajaa ja kunkin tuomarin on omaksuttava ja työstettävä nämä tuomiot, jotka kolme oikeudellista avustajaa ovat valmistelleet. Ei ole mitenkään sattumaa varaista, että on tällainen kolme avustajamäärä ollut jo hyvin kauan tuomioistuimessa. Tuomareiden työkapasiteetti ei mahdollistaisi sitä, että näitä oikeudellisia avustajia olisi enemmän jos annatte kullekin tuomarille viisi äh, avustajaa, niin tuomari ei pysty äh, omaksumaan heidän tekemään työtään, joten tästä syystä on ehdotettu tuomareiden määrän lisäämistä ja se on mielestäni hyvä ehdotus. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. varmaankin saaneet tämän kohdan keskustelun päätökseen. Voisin sen päättää päättää ilmoittamalla, että meillä on uusi neuvottelutiimi. Me olemme sopineet, että neuvottelumandaatti, joka 20. Mm, kesäkuuta 2013 päättiin, sitä käyttäisi Pavel Svoboda – Antonia Maria Pinto esittelijänä, Nils Fieska, Maria Delvo ja Heidi Hautala ovat tässä neuvottelutiimissä. Eli pääsimme tämän kohdan päätöksen. Kiitoksia keskustelusta ja siirrymme nyt seuraavaan kohtaan 35 esityslistalla. Haluaisin antaa tässä puheenvuoron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 в Аликанте на 28 година. Заедно с мен там присъства и господин... Uh, wait a moment, please. Wait a moment. There is some problem with interpretation. Okay, please continue, or maybe restart. <laughs> okay. А Благодаря, господин председател. Както разбрахте, имах... Kiitos puheenjohtaja. Ja kun tiedätte, hyvät kollegat, Minulla on ollut kunnia olla paikalla teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen täysistunnossa Alicantessa tämän vuoden marraskuussa. Herra Kavara oli siellä minun mukanani. Ja meidän läsnäolo oli hyvin tärkeää, koska Euroopan parlamentin täytyy olla paikalla tarkkailijana. Euroopan parlamentin jäsenet katsotaan hyvin tervetulleiksi. Tämä on hyvin tärkeää sekä yksityiselle sektorille että julkiselle sektorille. Tämä vierailu oli erittäin hyödyllinen. Sain paljon tietoa. Tämä tar- seurantakeskus luo luotiin 2009. Sen tarkoituksena oli kerätä tietoa väärinnöksestä ja piratismista. Ja se pitäisi myöskin mahdollista jäsenvaltioiden vaihtaa tietoa kokemuksista ja tietoa parhaista käytänteistä. Oikeusvaliokunta Euroopan parlamentissa ja sen esittelijä Masip Hidalgo, SD-ryhmän jäsen, jopa tehneet esityksen Euroopan komission esityksestä, joka koski tämän seurantakeskuksen uudistamista. Ja tätä kautta äh, tämä tulee myöskin vaikuttamaan äh, harmonisointi sisämarkkinoille, mitä tulee liikemerkkeihin ja mallisuojaan. Ja tätä kautta myöskin yksi elementti, joka näissä neuvotteluissa nousi esille, oli tämän seurantakeskuksen nimen muuttaminen, sehän on, on ollut väärennösten ja piratismin seurantakeskus, mutta nyt se on teollisten oikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus. Kun me olimme paikan päällä, meille esiteltiin tietoa, joka liittyi joihinkin selvityksiin, ja mielelläni kerron teille hiukan näitä tietoja myös. Lokakuusta 2012 lähtien siis tuolloin alkoi sodantakeskuksen työskentely, on tehty monia tärkeitä tehtäviä, on kerätty paljon tietoa sekä päätöstentekijöiden tiedottamiseksi että yleisen tietoisuuden lisäämiseksi teollisista tekijänoikeuksista. Myöskin eräitä tiedostoja on luotu, joilla pyritään helpottamaan oikeuksien haltijoiden asemaa. On tehty lukuisia selvityksiä, jotka liittyvät teollisten oikeuksiin ja erityisiin talouden sektoreihin, joilla teollisten oikeudet ovat hyvin intensiivinen kysymys. On katsottu, miten ne ylipäätään vaikuttavat Euroopan unionin talouteen. Yksi kolmesta työpaikasta Euroopan unionissa on välittömästi yhteydessä teollisen tekijän oikeuksiin. Ja sektorit, jotka ovat aktiivisia tällä alueella, vastaavat 39 prosenttia Euroopan unionin BKTstä. Toinen vaihe näistä selvityksistä tulee keskittymään PK-yrityksiin ja niiden tähän mennessä tämän aikaan saadut tulokset, näiden selvitystulokset siis osoittavat, että myös PK-yritykset hyötyvät hyvin paljon näistä teollisista koska yleisesti on sellainen väärinkäsitys vallalla, että suuret monikansalliset yritykset olisivat niitä, jotka hyötyisivät erityisesti teollisista tekijänoikeuksista. Eräitä rikkomuksia on myös tutkittu, ja itse asiassa tappiot, jotka liittyvät väärennöksiin, esimerkiksi kosmeettisten tuotteiden osalta ovat 4,7 miljardia euroa vuodessa. Kysymys on myös 50 000 työpaikasta. Erässä toisessa selvityksessä on käsitelty sitä, miten Euroopan kansalaiset näkevät teolliset tekijänoikeudet. Useimmat eurooppalaiset pitävät arvossa teollisia tekijänoikeuksia, koska he uskovat, että niillä on vaikutus talouden toimintaan. Mutta kun he puhuvat henkilökohtaisista tottumuksistaan, jotkut heistä, aika monetkin, ajattelevat, että pikkurikkomukset, jotka koskevat teollisia tekijänoikeuksia, ovat perusteltuja siksi, että jokin tuote saada hyvään hintaan, tai siksi, että ole mahdollista esimerkiksi laillisesti ladata jotakin internetistä tai hinnat ovat korkeita. Se on sen tyyppistä rikosta, josta he uskovat, että sillä ei ole varsinaisia uhreja. Nämä näkemykset ovat hyvin laajalti levinneitä Euroopan kansalaisten keskuudessa, jotka ovat 15-24-vuotiaita. Saimme myöskin kuulla eräistä tietokannoista – Oikeuksien haltijat voivat käyttää tietokantaa ja myöskin syöttää tietoja sinne omalla kielellään. Tietokanta käynnistettiin vuoden 2013 lopussa ja tällä hetkellä sitä käytetään hyvin laajalti ja myöskin tuliviranomaiset pystyvät sitä käyttämään. Tämä on hyvin tärkeä väline ja tekee huomattavasti helpommaksi oikeuksien haltijoille varmistaa oikeuksiensa suojelun ja myöskin antaa oikeuksia toimipaneville elimille helpon tiedon saada, keino saada tietoa. Myöskin avoimet tietokannat, jotka jossa on ensiä teoksia, joita on kirjastoissa tai museoissa tai erilaisissa kokoelmissa, joita on radio- ja televisioyhtiöillä. On olemassa direktiivi vuodelta 2012, numero 28, joka käsittelee yhtenäisen eurooppalaisen rekisterin äh, laatimista, joka koskee kaikkia avoimia teoksia. Mikä tahansa teos, joka on rekisteröity tähän tietokantaan, on sellainen, että sitä voidaan kulttuurilaitoksissa käyttää, ja saman aikaan kuitenkin oikeuksien suojelu on taattu. Tämä tietokanta on suunniteltu niin, että sen suunnittelussa on ollut mukana seurantakeskus ja kaikki sidosryhmät, ja jo se on siis tällä hetkellä olemassa, se on ollut käynnissä nyt lokakuusta lähtien. Ja henkilöt, jotka olivat mukana kehittämässä sitä, estelivät se minulle melko ylpeinä. Joten, hyvät kollegat, minun vaikutelmani tästä seurantakeskuksesta on se, että se on erittäin hyödyllinen, että meidän on syytä seurata sen toimintaa. Me voimme hyödyntää johtopäätöksiä, joita seurakuntakeskuksen työssä syntyy, ja on hyvä harjoittaa yhteistyötä myöskin harmonisoista vastaavan viraston kanssa, joka toimii siis sisämarkkinoilla tällä alueella. Ja on myöskin tärkeää, että tämän seurantakeskuksen edustajat tulisivat meidän kokouksemme kertomaan yksityiskohtaisesti sen toiminnasta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Onko jäseniltä mitään kommentteja tähän liittyen? Doesn't seem to be the case. Ei vaikuta olevan. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Nyt siirrymme kohtaan 36 ja esittelijä Heidi Hautala saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaikki alkavat varmaan olla olla jo aika läkähtyneitä, mutta yritän puhua lyhyesti ja tiiviisti. Eight draft report. No, minä haluaisin esitellä teille kahdeksan identtistä lausunto- eh, mietintöehdotusta ja nämä koskevat kahdeksaa jäsenvaltiota, eh, jotka voisivat liittyä vuoden 80 Hagin yleissopimuksen kansainvälistä lapsikaappauksista. Uskonpa, että suurin osa meistä olemme olleet tekemissä epätoivoisten vanhempien kanssa, joiden lapset on kaapattu kolmansiin maihin. Tässä kysymyksessä uudet äh, valtiot ovat Albania, Andorra, Gabon, Marokko, Venäjä, Seychellit ja Singapore. Nämä maat haluaisivat nyt liittyä yleissopimukseen uutena, uusina sopimusvaltioina. Haluaisin muistuttaa, että kaikki EUn valtiot ovat jo ratifioineet tämän yleissopimuksen. Ongelma on koskenut sitä, että näiden maiden liittymistä on lykätty vuodesta 2011 alkaen. Asia liittyy laillisia epävarmuuksia, jotka valitettavasti lykkäsivät uusien sopimusvaltioiden liittämistä, liittymistä, koska oli epäselvää, kävisikö onko niin, että näiden liittyminen on EUn yksinomaisen toimivaltuuteen kuuluu, vaan jo joulukuussa 2011 neuvosto antoi, äh, tai komissio antoi tästä ehdotuksen, mutta neuvosto ei hyväksynyt ehdotusta johtuen toimivaltuusepäselvyyksistä. Komissio ja parlamentti ovat tukeneet EUn yksinomaista toimivaltaa kun taas suurin osa jäsenvaltiota on sitä vastustanut. Loppujen lopuksi vuonna 2013 oli ratkaisun hetket, kun EUn toimivaltakysymys vietiin EUn tuomioistuimen lausuntoa varten. Kuukausi sitten tuomioistuin antoi vastauksensa. Tuomioistuimen mukaan Euroopan unionilla on yksinomainen ulkoinen toimivalta tässä asiassa. On kuitenkin niin, että tuomioistuin päätti, että yleissopimus ei aut, anna, anna kansainvälisille järjestöille autonomista pääsyä. Näin ollen uusien eh, eh, maiden liittyminen edellyttää neuvoston päätöstä ja tämä edellyttää, että jäsenvaltiot hyväksyvät uudet sopimusvaltiot. Nyt haluaisin lyhyesti selittää teille eh, yleissopimuksen tärkeimmät piirteet. Se ottaa mukaan niin sanotun palautusmekanismin ja se lisää kansainvälistä yhteistyötä osa sopimusvaltioiden välillä. Palautusmekanismi on menettely, josta on päätetty, jotta voidaan varmistaa kaupattujen lasten mm, pikainen palauttaminen tavanomaiseen asuinmaahan. Yleissopimuksessa säädetään myös hallinnollisesta yhteistyöstä äh, tässä lain, lapsen huoltajuuden määräämisessä äh, määrätään, että lapsen asuinvaltio määrää tuomioistuimen ja sovellettavan lainsäädännön. Siinä puhutaan myös tavasta, jolla lapsi voi pitää yhteyttä ulkomailla asuvaan vanhempaansa. Kaiken kaikkiaan Haagin yleissopimus on ollut todellinen menestystarina ja sen avulla on voitu ratkaista tuhansia lapsikaappaustapauksia meidän on todella otettava lämpimästi vastaan nämä uudet sopimusvaltiot, nyt kun juridiset EUn ongelmat on ratkaistu. Uudet valtiot laajentavat yleissopimuksen kattavuutta ja antavat lain oikeussuojaa lapsikaappauksen vastaan. Tästä syystä tämä on erittäin tärkeä asia, kun kyseessä ovat lapset, joita kaapataan näihin, kolme, näihin kahdeksaan maahan, Albania, Arba, Armenia, Gabon, Andorra, Seychellet, Venäjä ja Singapore. Joissakin jäsenvaltioissa on myös kahdenvälisiä järjestelyjä, ja johtuen tästä harmillisesta lykkäyksestä monemmat Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet kahdenvälisiin järjestelyihin joidenkin näiden kahdeksan uuden sopimusvaltion kanssa, jotta ne saattoivat jo hyötyä yleissopimuksesta sillä aikaa, kun EU-menettely, eli tämä asia on ollut eh, vielä odottelemassa tuomioistuimen päätöstä. Esimerkiksi Suomi on eh, soveltanut eh, yleissopimusta Venäjän kanssa jo ensimmäinen ensimmäistä 2013 alkaen kahdenvälisen sopimuksen perusteella. Esittelijänä tuen täysin näiden uusien sopimusvaltioiden liittämistä ja toivon, että parlamentti hyväksyy ehdotuksen ja Eh, ja että neuvosto tekee tästä päätöksen koskien kutakin jäsen, eh, sopimusvaltiota. Haluaisin kuitenkin huomiota, huomauttaa, että hyväksymismenettelyssä vuodesta 2012 joulukuusta alkaen on ollut harmillista lykkäystä. Tästä syystä minua kiinnostaisi kovin kuulla oikeudellisen yksikön eh, kanta, onko mitään mahdollisuuksia lieventää tätä lykkäystä. Onko esimerkiksi yleissopimuksessa minkään tapaista takautuvasti vaikuttavaa säännöstä niin, että voitaisiin soveltaa sopimusta lapsikaappaustapauksiin 2012-2014 takautuvasti? Tämä olisi hyvin tärkeää vanhemmille ja lasten oikeuksien mukaista. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Onko tähän liittyen huomioita? ei pyyntöä äänestyksestä. Onko oikeudellisella yksiköllä vastaus edustaja Hautalan kysymykseen? No, malheureusement, Valitettavasti ottaen huomioon tämän kysymyksen erittäin teknisen luonteen tällä hetkellä oikeudellisella yksiköllä ei ole vastausta. Luonnollisesti voimme tätä asiaa tarkastella. Okay, I, uh, thank... Hyvä, kiitän edustaja Hautalaa. Nyt voimme siirtyä viimeiseen asiaan. Esityslistalla kohta 37 tämä koskee toissijaisuusperiaatetta ja kahta hiljattaista lausuntoa Tsekin ja Kroatian parlamenteista. Meillä ei ole tässä esittelijä Delvoota läsnä. Häntä on kuultu ja hänellä ei ollut mitään huomautettavaa näistä ähm, hiljattain annetuista lausunnoista, ellei mitään kommentteja ole jäseniltä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme päässeet tämän aamupäivän ohjelmamme päätökseen. Toivotan teille hyvää ruokahalua ja kello kolme tapaamme uudelleen. Kiitoksia.